E, buongiorno a tutti. Allora, Huomenta kaikille. Aloitamme nyt tämän aamuisen istuntomme. Ensimmäinen kohta esityslistalla koskee eurooppalaisten navi- satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamista ja käyttöä. Meillä on puolisen tuntia tämän asian käsittelyyn. Käsit- käsittääkseni tämä keskustelu hoidetaan niin, että komission edustaja aloittaa. Herra Flamand, hän on täällä. Pyydän anteeksi, mutta tämä sali on sellainen, että emme aivan kaikkea näe helposti, joten nyt annan puheenvuoron komission edustajalle. Hän alustaa tämän luonnoksen. Sitten esittelijä saa puheenvuoron. Marin Esku, ja tämän jälkeen muut puhujat, Fiona Hall ensimmäisenä ja sitten muut, ketkä haluavat puhua. Herra Flama, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät edustajat. Puhun aika lyhyesti niin, että voimme sitten käydä keskustelua tästä aiheesta että hän voitte sitten myös esittää kysymyksiä. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että komission varapuheenjohtaja herra Tajani on jo esitellyt lyhyesti tämän ehdotuksen tälle valiokunnalle ja juuri sen jälkeen, kun hänet viime marraskuussa hyväksyttiin kollegion ja hän todella esitteli tämän aiheen teille joulukuun alussa. Näin kriisin aikoina komissiossa olemme sitä mieltä, että satelliittinavigointijärjestelmät Galileo ja EGNOS merkitsevät tärkeää 2020 strategian tavoitetta kasvun ja jatkuvuuden sallimiseksi. Sen kautta voidaan saada työpaikkoja Eurooppaan ja kehitystä. Sitten haluaisin puhua tästä nykytilanteesta ja pian palaan asetukseen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että satelliitin navigointi muodostuu kahdesta ohjelmasta. Ensimmäinen niistä on EGNOS ja sillä parasta parannetaan GPS-järjestelmää Euroopan yläpuolella. Järjestelmä on ollut nyt kaksi vuotta operatiivinen ja se toimii erittäin hyvin. Olemme siitä hyvin ylpeitä. Meille on tärkeää se, että käyttäjät ryhtyvät todellakin käyttämään tätä järjestelmää. Erityisesti siviili-ilmailussa sitä ryhdytään käyttämään noin sata laskeutumisen äh, äh, äh, proseduuria on jo sertifioitu ja niitä ryhdytään käyttämään. Ensimmäinen Euroopan satelliittiinfrastruktuuri on Galileo 20 lokakuuta aloitettiin nämä kaksi operatiivista satelliittia, niiden toiminnan, ja nämä satelliitit toimivat erityisen hyvin. Euroopan avaruusvirastosta saamme viikoittain kollegoilta kertomuksia, ja nämä kertomukset osoittavat, että satelliitit täyttävät ne tehtävät, joita varten ne oli suunniteltu. Varmaankin olette listasta lukeneet, että toinen helmikuuta päätimme vielä nopeuttaa infrastruktuurin käyttöönottoa, koska päätimme ottaa uuden sopimuksen kahdeksan uutta satelliittia varten ja sitten so- tehdään sopimuksia myös, joilla va- varmistetaan se, että Ariane 5 voisi myös olla käytössä jo kertoradalla olevien satelliittien käyttämistä varten. että tämä täydentää sojus joka on jo kur, Kurulta, Ranskan Gujanalta lähetetty. Tämän myötä meille tulee kaiken kaikkiaan 26 satelliittia vuoteen 2015 mennessä kiertoradalla ja, ja vuoteen 2014 mennessä voimme saada koko järjestelmän käyttöön. Mitä tulee tähän asetusehdotukseen, josta tänään keskustellaan? Asetusehdotus kat mutta infrastruktuurivaiheen loppuun saattaminen, myös käytön vuodesta 2014 vuoteen 2020 sekä Egnosin että Galileon osalta. Asetusehdotus perustuu useille asiakirjoille ja toimille. Niihin kuuluu parlamentin mietintö viime vuodelta. Vastuuhenkilö oli herra Remek meillä pohjana myös viime vuoden liikenneneuvoston kertomus ja olemme tehneet vaikutusten arvioinnin ja tietenkin perustana on myös kokemus, jota on jo kymmenen vuoden ajan kerätty näistä sopimuksista ja niiden arvosta, joita Euroopan avaruusvirasto on hallinnoinut. Tärkeimmät periaatteet, joita asetuksessa olemme seurailleet, ähm, koskevat sitä, että määritellään selvät vastuualueet ja käytetään äh, infrastruktuureja ja äh, elimiä, jotka ovat jo olemassa. Annamme siis ähm, ohjelman hallinnoinnin Euroopan GNSS-virastolle, joka on Brahaan asettautunut. Tämä virasto alkaa hallinnoimaan Englos-infrastruktuureja ensimmäinen tammikuuta 2014. Ja asteittain se ottaa vastuulleen Galileo-järjestelmän hallinnoinnin myös ja rinnakkain tämän kanssa se valmistelee markkinoita laatimaan sovellutuksia ja kaupallistamaan palveluja, koska on tietenkin selvää, että infrastruktuurien paikalleen saaminen ei ole tavoite, vaan niiden käyttö ja niiden saattaminen Euroopan kansalaisten saataville niin, että näitä voitaisiin monissa sovelluksissa sitten hyödyntää. On aivan selvää, että emme halua päällekkäisiä keinoja tästä syystä. Teemme edelleen työtä Euroopan avaruusviraston kanssa. Sillä on teknistä osaamista teollisen puolen hoitamiseksi. Se on siitä tällä hetkellä vastuussa. Komissio omalta osaltaan on vastuussa näistä ohjelmista kokonaisuudessaan, se on niiden valvoja. Me takamme myös järjestelmien turvallisuuden ja kerromme, annamme kertomuksia järje- säännöllisesti tästä aiheesta parlamentille ja neuvostolle. Tämä näiden on ohjelmien hallinnoinnista sitten rahoituspuoli. Kuten sanoin, lukumme perustuu hyvin yksityiskohtaisiin analyyseihin, jotka perustuvat jo olemassa oleville sopimuksille ja Euroopan avaruusviraston kokemukselle. Olemme ottaneet mukaan myös jäsenvaltiot, koska joillakin jäsenvaltioilla on paljon kokemusta avaruusjärjestelmistä ja tulimme siihen tulokseen, että tarpeellinen budjetti, niin että voidaan saada infrastruktuurit valmiiksi ja käyttää niitä, niin tässä puhutaan miljardin euron budjetista vuosittain vuosina 2014-2020. No niin, en nyt ehkä mene tässä sen enempää asetusehdotuksen yksityiskohtiin. Olemme tietenkin teidän käytettävissä, ne voimme vastata kysymyksiin. Grazie. E- Kiitoksia. Sitten kollega Marinescu. Mulțumesc, mulțumesc doamna președintă. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa tästä alustuksesta ja haluaisin kiittää häntä myös yhteistyöstä tähän mennessä. Minulla on kaksi kysymystä. Siinäkin sanoitte, että Prahan virasto tulee ottamaan vastuulleen tämän hankkeen hallinnoinnin, mutta vastuuta kuuluu myös Euroopan avaruusvirastolle – minä haluaisin, että nyt olisi hyvin selvänä se, kuinka nämä vastuut jaetaan tämän Brahan GSA-viraston ja Euroopan avaruusviraston välillä ja kuinka nämä vastuut todella määritellään niin, että tässä ei olisi mitään mahdollisuuksia sekannuksiin. Sitten toinen kysymys. Kuinka komission edustaja näkee linkin tämän hankkeen ja teollisuuden välillä, koska mehän toivomme, että olisi mahdollisimman paljon sovelluksia tästä aiheesta. Kiitoksia. Grazie. E, penso che... Kiitoksia. Varmaankin voimme ensin keskustella. Komissiolle tulee vielä varmaan lisää kysymyksiä. Sitten lopuksi annamme puheenvuoron komissiolle Tikau Hall ja sitten muut. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uskoisin, että meidän tulisi tätä ehdotusta kannattaa monesta syystä. Ensinnäkin on hyvin tärkeää toteuttaa pitkän aikavälin rahoitusta ja puitteistoa, jos me haluamme saada Galileo ja Egnosin onnistumaan. Toisekseen voisimme tukea tätä ehdotusta, sillä on hyvin tärkeää, että nämä ohjelmat säilyvät todellisuudessa itsenäisinä. Ja meidän pitää varmistaa, että kaikki jäsenmaat saavat samanarvoisen pääsyn ohjelmiin, joten on hyvin tärkeää, että unioni omistaa Galileo- ja EGNOS-järjestelmät. Ja kolmanneksi mielestäni on tärkeää, että Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun pyritään vahvistamaan läpinäkyvyyttä ja vastuunkantoa ja toivon, että komission on tässä oppinut tietyistä vaikeuksista, joita menneisyydessä on ollut, kun tämän tyyppisiä ohjelmia on johdettu. Tietenkin on muutamia kysymyksiä, jotka ovat vielä avoimia, asioita, jotka vaativat selvennystä. Galileon budjetti vuosille 14-22 25 ei ole vielä tärkeää. Tämä liittyy laajempiin monivuotoisen rahoituskehyksen neuvotteluihin, mutta kysymys on jotakin, mitä me emme voi jättää syrjään. Olen ymmärtänyt, että meillä on 7,9 miljoonan euron yläraja, mikä lähestulkoon on kaksinkertainen verrattuna aikaisempaan budjettiin, mutta tässä meillä ei ole vielä kovinkaan selkeästi esitetty sitä, kuinka nämä luvut on saatu. Eli voisiko komissio tässä selventää asiaa? Meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa kuluja ei ylitetä, sillä jos näin tapahtuu, kulujen ylitykset ensimmäisessä otsakkeessa saattavat vaarantaa hyvin tärkeästi muita toimia, jos Galileo vaatii lisärahoitusta. Uskoisin, että kehitystä on tapahtunut hallinnon suhteen ja haluaisimme rohkaista komissiota jatkamaan vahvan hallintotavan tiellä. ja tukisin Safety of Lifea koskevaa ehdotusta. Lopultakin ehdotus, joka pyrkii tukemaan pk-yritysten pääsyä sopimuksiin, on erittäin hyvä. Me haluaisimme varmistaa, että pk-yritykset saavat mahdollisimman paljon tukea, sillä ne työllistävät niin paljon unionin alueella. Ja tämän vuoksi tätä ehdotusta pitäisi tukea. Kiitoksia. Si, vielä parola Silvia Ticao. Grazie. Sitten Tikau. Kiitoksia. Minä omalta osaltani haluaisin kiittää komissiota kaikista näistä tiedoista. Haluaisin myös esittää jotakin kysymyksiä. Artiklasta 14. Täällä ensimmäisessä kohdassa asetuksessa – todetaan, että järjestelmät ja niiden toiminta ovat turvallisia. Omalta osaltani uskon, että tämä on hyvin tärkeä tavoite. Mutta ei riitä, että se vain näin ilmoitetaan. Varsinkin kun tässä kohdassa kaksi todetaan, että Komissio voi hyväksyä delegoiduilla säädöksillä 34 artiklan mukaisesti vaatimukset ja säännöt, joilla voidaan varmistaa järjestelmien ja niiden toiminnan turvallisuus yksi kohdassa tarkoitetulla tavalla, tavalla. Minä olen sitä mieltä, että tämä teksti on muotoiltava uudelleen. Sitten artikla 13. Tässä puhutaan eri virastoista ja niiden tehtävistä ja koskien ohjelman turvallisuutta. Artiklassa 13 kohta 2d haluaisin, että komissio antaisi yksi enemmän yksityiskohtia tämän, näiden ohjelmien turvallisuudesta. Sitten vielä aivan perustavalla tulevia kysymyksiä. Olemme kuulleet eh, Galileon ja EGNOSin kehittelyn eri vaiheista. Ja haluaisin tästä EGNOSista tietää, milloin sen kautta katetaan Euroopan unionin alue kokonaisuudessaan. Edelleen, jos ymmärrän oikein ohjelmien esittelystä, Galileosta tulee täysin funktionaalinen, täysin toimiva Euroopan unionin alueella vasta vuonna 2030. Tästä haluaisin esittää kysymyksen. Tiedän, että komissio on tehnyt uuden asetusehdotuksen, joka koskee näitä digitaalisia mittausvälineitä, jotka tulevat käyttämään GNSS-järjestelmää mutta ähm, nämä, ajo, ajo, nämä digitaaliset ajopiirturit, jotka todellakin tulevat käyttämään Galileo-signaalia, ovat toiminnallisia vasta vuodesta 2018 alkaen, joten ymmärrätte, että tässä on ristiriita. Jos Galileosta tulee toiminnallinen koko Euroopan alueella vasta vuonna 2020, niin kuinka aiotte sitten pakottaa eurooppalaiset mm, liikenteenharjoittajat käyttämään näitä uusia digitaalisia ajopiirtureita jo vuodesta 2018 alkaen. Haluaisin, että komissio vastaisi yksityiskohtaisesti ja olen avoin käymään myöhempiä keskusteluja tästä aiheesta. Todella Euroopan unionin kat- muuttaminen, koska mitä hyötyä on siitä, että meillä on maa-asemia ja satelliitteja kiertoradalla, jos meillä ei ole riittävästi sovelluksia ja palveluja, joiden kautta voidaan todella hyödyntää näitä järjestelmiä. Ja kun nyt puhutaan sovelluksista ja palveluista, niin haluan sanoa, että minusta on tärkeää, että komissio puhuisi meille enemmän tästä horisontti 2020 asiasta. Siinä, siellä on myös varoja, joilla rahoitetaan palveluja ja sovelluksia, joita Galileo ja Egnos tulevat käyttämään. Sanon tämän siksi, koska hyvin pian satelliittien ja maa-asemien verkosto tulee toiminnalliseksi, mutta jos nämä palvelut ja sovellukset vielä puuttuvat, emme tavoita ja saavuta niitä tavoitteita, joita varten koko järjestelmä on perustettu. Sitten toinen kysymys hallinnoinnista. Toimintojen suunnittelu vuoteen 2020 asti vaikuttaa mielestämme hyvin laaditulta, mutta haluaisin kysyä komissiolta, mit, mitä sitten tapahtuu vuoden 2020 jälkeen? Kuka hallinnoi toiminnan? Kuka varmistaa rahoituksen ja inhimilliset resurssit. Tätä olisi jo nyt hoidettava. Kiitoksia. Me olemme jo kohta ylittäneet aikamme ja todella, haluaisin pyytää, että lyhentäisitte puheenvuoroja, jos se on vain mahdollista. Seuraava puhuja. Äh, merci, madame la présidente. J'ai deux questions. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Nämä molemmat koskevat budjettia. Täällä on yksi asia, jota en oikein ymmärrä asetusehdotuksessa. Täällä puhutaan 7,8 miljardista, sanoin, että miljardi vuosittain, seitsemän kertaa miljardi on seitsemän, eikä 7,8 miljardia, joten haluaisin tietää, mistä tässä oikein puhutaan. Puhutaanko tässä täydellisesti optiosta, jossa on mukana ihmisen turvaa palvelu vai, vai ilman sitä? Onko tämä seitsemän vai 7,8? Ei voi olla molemmat. Ensimmäinen kysymys. Niin, en tiedä, onko tämä joku virhemarginaali, jota tähän saa ajatella. Sitten toinen kysymys miten saatetaan toimia, jos haluamme mahdollistaa sen, että Galileon sotilaskäyttö olisi maksettava jäsenvaltioiden taholta. oletteko pohtineet sitä mahdollisuutta, että osa Galileon budjetista tulisi suorilla jäsenvaltioiden maksuosuuksilla sen mukaisesti, missä määrin ne käyttävät näitä turvallisuustoimia. On tärkeää, että kaikki maksavat on sen osa, asu, osuuden, joka niille oikeudenmukaisesti kuuluu. Tutsinoski. Kiitoksia sitten Tutsinoski. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se připojím k těm, kteří eh, jsou velmi rádi na... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin liittyä niihin, jotka ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä. Nyt on saatu lisää tietoja tästä tilanteesta ja järjestelmien kehityksestä. En halua toistaa sitä, mitä täällä kollegat ovat jo sanoneet. Olen todella tyytyväinen siitä, että tiedämme nyt kuinka infrastruktuuri tulee toimimaan. toimimaan. Tiedämme, mitkä määräajat ovat eri satelliittien käytön osalta. Minusta on tärkeää, että saamme yksityiskohtaisemman yhteenvedon näistä toimista ja sovelluksista, jotka ovat suunnitteilla. Tiedän, että tulee sellaisia sovelluksia, joita Euroopan unionin viranomaiset tulevat tilaamaan, mutta tämän lisäksi pitäisi olla avoin osa esimerkiksi yliopistojen toimintaa varten yliopistoista saatetaan äh, kehitellä toisenlaisia sovelluksia, emmekä vielä tiedä, mitä nämä tulevat äh, sovellukset voivat olla. Minusta olisi tiedettävä, mitä nämä mahdolliset sovellukset ovat. Emme voi odottaa vuoteen 2014 tai 2020 asti. Sovellusten äh, valmistelu on aloittava aikaisemmin. Sitten yliopistojen tutkijoita varmasti kiinnostaa näitä, jotka sovelluksia kehittelevät. Heidän on tunnettava määrä ajat. Kiitoksia. Grazie. E l'ultimo degli... Kiitoksia. Sitten viimeinen var... varjoesittelijä Remek. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin olen oikein tyytyväinen siitä, että olemme jo näin pitkällä. Voimme todella keskustella asetusehdotuksesta. Kaikessa aivan vaatimattomasti voimme sanoa, että parlamentti on tehnyt hyvin työnsä ja tehnyt hyviä ehdotuksia, vaikka ongelmia olikin. Uskonpa, että kyllä pysymme tässä tehtävän tasalla jatkossakin. Kun keskustelemme tästä ehdotuksesta. On tärkeää, että asetuksessa käsitellään kaikki ne näkökohdat, joista kollegat ovat puhuneet, myös taloudellisuus, tehokkuus. Mutta on tärkeää, että, että asetuksessa kunnioitetaan tiettyjä autonomiaa ja viranomaisten, vastuuviranomaisten toimivalta tietenkin eh, viranomaisten on kannettava vastuunsa. Niillä pitää olla kuitenkin myös tiettyä autonomiaa. Kuten kollegamme sanoi, emme tiedä vielä mitä sovelluksia mahdollisesti tullaan kehittelemään tämän hankkeen puitteissa, joten meidän on säilytettävä tämä autonomia ja avoimuus. Tässä kaikki toivon, että tulokset ovat myönteisiä. Kiitoksia. Kaksi kollegaa ovat vielä pyytäneet puheenvuoron Van Nistelrooy ja Brody. Van Nistelrooy seuraavana. Much, uh, miss Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio aivan lyhyesti. Ensinnäkin hyvä, että pidämme vauhtia yllä ja että annamme selvän merkin, että olemme vakavissamme siitä, että haluamme tämän asetuksen ja haluamme myös pitää kiinni omasta kannastamme. Kaikki eivät ole vakuuttuneita siitä, että tätä tulisi tukea. Joten tämä on erittäin tärkeä merkki, että asiat rullaavat. No, kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin kun puhutaan teollisuudesta ja osallistumisesta, tämä ei onnistunut ensimmäisessä vaiheessa, kun käsittelemme Galileoa. Mitä takeita on, että teollisuus tulee mukaan seuraavassa vaiheessa, koska se on erittäin tärkeää. Sitten toinen kysymys. Mitä me teemme muiden maiden kanssa Euroopan unionin ulkopuolella, jotka haluavat käyttää meidän investointeja ja välineitä? Onko tässä mietitty, miten ne voivat osallistua ja miten ne voivat olla mukana? Ja muuten sitten kuuntelen äh, esitettyihin kysymyksiin vastauksia. Kiitos. Grazie, e Prodi, Vittorio. Kiitoksia sitten Vittorio Prodi. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä on sanottu, mutta haluaisin vielä korostaa sitä, kuinka tärkeää on äh, nopeuttaa investointeja investointeja. Täällä on ollut viivästyksiä ja kustannuslisäyksiä. Se ei ole kuitenkaan hyvä syy jättää koko asia silleen, silleen vaan meidän on pantava kaasua lisää. Talouskriisi voisi antaa jopa yht- syyn investoida nopeasti näihin eurooppalaisiin infrastruktuureihin, jotka tulevat kyllä maksamaan itsensä takaisin. Meidän olisi todella nopeutettava mahdollisimman paljon tätä hanketta, koska eh, jokainen säästetty päivä merkitsee myös eh, säästettyä polttoainetta ja, ja, ja varoja erityisesti ilmailuliikenteeltä. Kaikkien näiden satelliittien osalta meidän on todella todella todella lähdettävä voimakkaasti liikkeelle. Ne olisi saatava valmiiksi mahdollisimman nopeasti. Myös GNNS ottaisin tähän mukaan. Se on valtavan tärkeää ja, ja se tulee maksamaan itsensä takaisin. Haluaisin, että tätä asiaa harkittaisiin uudelleen niin, että nämä infrastruktuurit Euroopassa saataisiin täydelliseen palveluvalmiuteen mahdollisimman nopeasti. Eh, Silvana Tikau. Kiitoksia Silvana Tikau on pyytänyt puheenvuoroa hyvin lyhyesti. Ah, mulțumesc, Patricia. Kiitoksia, Patricia. Otan huomioon sen, että nämä kaksi ohjelmaa ovat Euroopan unionin lippulaivahankkeita ja monet muut hankkeet ovat näistä kahdesta ohjelmasta riippuvaisia. Haluaisin ehdottaa, rova puheenjohtaja, tämä on eh, ehdotus kollegoillekin, että järjestäisimme ikään kuin minikuulemistilaisuuden Galileosta ja Egnosista ja GNSSstä, niin että kaikki asiasta kiinnostuneet kollegat voisivat saada selvän kuvan eh, tämän hankkeen nykytilanteesta ja näkymistä. Panemme tämän ehdotuksen merkille ja puheenjohtaja koordinaattoreiden kanssa sitten päättää, onko se mahdollista vai ei. Kiitoksia. Seuraavana herra Flamand. Saitte kyllä paljon kysymyksiä. Pyydän mahdollisimman hyvin vastaamaan rajoitetussa ajassa. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän vastata näihin kysymyksiin käyttämättä liikaa aikaanne. Ensimmäinen kysymys liittyy tähän vastuuden jakamiseen Euroopan avaruusviraston ja, ja tämän GNN, GNSS eli GSAn välillä. Otan EGNOSin esimerkiksi, se on aika yksinkertainen. Vuoden, kymmenen vuoden aikana avaruusvirasto on seurannut nämä tekniset puolet eh, infrastruktuurien luomiseksi ja kehittämiseksi. Nyt infrastruktuuri on toiminnallinen ja tällä hetkellä komissio hallinnoi näitä sopimuksia operaattoreiden kanssa, satelliittijärjestelmäoperaattoreiden kanssa niin, että saadaan satelliitteihin näitä objekteja ja muuta. Meillä on myös tässä rooli avaruusvirastolle. Tulevaisuudessa komission rooli siirtyy GSAlle. GSA ja Euroopan avaruusviraston ero on se, että Euroopan avaruusvirasto EGNOS-järjestelmän osalta tulee huolehtimaan järjestelmän tulevasta kehityksestä. Euroopan avaruusvirasto tulee vielä kertomaan, kuinka pitäisi muuttaa signaaleja 50 vuoden aikana, kuinka järjestelmä voidaan tehostaa, kuinka se saadaan päivitettyä. Kuten sanoin, EGNOS on järjestelmä, joka perustuu GPSlle. GPS kehittyy itse ja se merkitsee, että myös EGNOSin on kehityttävä. Sitten tämä 7 miljardia ja mahdollisuus, ettei budjettia ylitettäisi. Todellakin aikaisemmin järjestelmä budjetti on paisunut ja me haluamme ehdottomasti välttää sen tulevaisuudessa. Kuten sanoin, nämä luvut, jotka on esitelty tänään, perustuvat olemassa oleville todellisille sopimuksille. Tiedämme täsmälleen, kuinka paljon yksi satelliitti maksaa, kuinka paljon maksaa operaattori, joka on tänä päivänä komentotalon takana. Näiden lukujen perusteella olemme laatineet nämä luvut ja budjetin ja siihen on otettu myös riskivaraumia, koska nämä suuret tekniset hankkeet eivät aina voi täysin suojautua mm, teknisiltä hankaluuksilta, ja jotta voitaisiin välttää se, että palataan jälleen budjettiviranomaisen luo pyytämään lisäbudjettia, niin olemme tässäkin niin kuin aina muissakin suurissa edistyneissä teknologisissa hankkeissa olemme pyrkineet siihen, että jätämme itsellemme pienen varauman, mikäli ongelmia eteen tulisi. Sitten järjestelmien turvallisuudesta on totta, että, se, että asetuksessa sanotaan, että järjestelmät ovat turvallisia, jotta voimme näin sanoa, niin meillä on tässä äh, tekninen eritelmä, joka perustuu äh, turvallisuusvaatimuksille, joita komissio ei ole keksinyt, vaan ne on laadittu jäsenvaltioissa, joilla on pitkä kokemus sellaisten järjestelmien hallinnoinnista, jossa tarvitaan hyvin korkean tason turvallisuutta. Jäsenvaltiot itse sitten akkreditoivat nämä järjestelmät varmistuakseen siitä, että, että järjestelmät vastaavat kaikkia niitä vaatimuksia, jotka, jotka alun perin niille asetettiin. Sitten nämä delegoidut säännökset, niiden käyttö johtuu juridisista syistä, mutta tietenkin minikuulemistilaisuudessa voisimme mennä enemmän yksityiskohtiin tässäkin aiheessa. Sitten Egnosin eh, Euroopan alueen kattamiskysymys on totta, että tänä päivänä Egenos kattaa jo suuren osan Euroopasta, mutta jotkut eh, reuna-alueet, kuten Puolan itäalueet tai Asorin saaret, eh, eivät ole yhtä hyvin katettu teemme työtä niin, että kattavuus saataisiin levittämään koko Euroopan unionin alueelle ja kauemmaskin, koska haluaisimme kattaa niin sanottu ECAC-alueen siviili-ilmailussa. Se on alue, joka kattaa enemmänkin maita kuin Euroopan unionin maat. Ja meillä on suunnitelma, jonka mukaan otetaan käyttöön maa-asemia Euroopan alueella niin, että loppujen lopuksi katetaan myös Euroopan unionin reuna-alueet No sitten tämä päivämäärä ongelma näiden digitaalisten ajopiirtureiden käytönoton ja Galileon 100-prosenttisen operatiivisuuden osalta vuonna 2020, niin on muistettava, että digitaaliset ajopiirturit eivät tule pohjautumaan ainoastaan Galileon ja Egnosin toiminnalle, vaan myös esimerkiksi amerikkalaiselle järjestelmälle. Joten kollegat, jotka ovat tehneet nämä ajopiirturiehdotukset, ovat kyllä tietoisia siitä, että ei, emme pohjaa ainoastaan Galileon näiden palvelujen tarjoamiseksi. Sitten näistä suunnitelmista. Meidän suunnitelmamme todellakin menevät tuonne 2020 asti, mutta työstämme jo sitäkin pidemmälle menevää aikakautta, mitä sitten tulee näiden toimien ja rahoituksen vastuusta. Siinä vaiheessa, kun Euroopan unioni on ottanut tämän infra- on, on saanut infrastruktuurin valmiiksi, niin viranomaiset tulevat eh, rahoittamaan järjestelmän toimintaa ja, hal- ja näiden operaatioiden, operaatioiden hallinnosta sitten, aivan kuten sanoimme, GSA-virasto vuoden 2020 jälkeen jatkaa näiden infrastruktuurien hallinnointia. Sitten tämä 7 miljardia vai 7,8 miljardia, niin todellakin tämä 7 miljardia euroa ovat vuoden 2011 luvut ja tämä 7,8 tai 7,9 miljardia vastaavat lukua, jossa on mukana vuosittainen sitoutumissuunnitelma ja siinä on mukana 2 prosenttia infla- inflaatiota vuosittain. Sitten sotilaspuolen rahoitus, mikäli he käyttävät tätä järjestelmää. Käymme tästä neuvotteluja jäsenvaltioiden kanssa koskien VRSin järjestelmän käyttöä ja haluaisimme tietää, ovatko nämä valtiot, jotka haluavat käyttää tätä VRS järjestelmää, haluaisivatko ne käyttää, maksaa siitä äh, maksuosuuksia. Kyseessä on siis julkisen, julkinen säännelty palvelu PRS emme tietenkään odota vuotta 2014 tai 20. sovellusten kehittämiseksi jo kuudennessa puite, tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmassa ja myös seitsemännessä ohjelmassa oli jo hankkeita koskien maantieliikenteen, ilmailun, meriliikenteen, mobiililiikenteen ja maksuliikenteen sovelluksen varten. Sitten vielä lyhyesti kansainvälistä neuvottelusta. Meillä on tietenkin, meidän on strategioita Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden kanssa. Meillä on nyt sopimus Norjan kanssa, ja se on täysin mukana ohjelmassa ja olemme melkein no, neuvotteluiden loppusuoralla. Sveitsin kanssa sitten meillä on myös yhteensopivuussopimuksia. Niitä voidaan varmistaa, että amerikkalainen GPS-järjestelmä ja Galileo sopivat yhteen. Mutta kuten huomaan, että meillä on todella paljon tietoja teille annettavaksi, niin meille kyllä oikein hyvin sopisi tällainen pieni kuulemistilaisuus, niin voimme vielä antaa lisää tietoja. Toinen, kiitoksia. Toinen mahdollisuus tietojen antamiseksi olisi se, että laatisitte muistion, jossa oli vielä, vieläkin yksityiskohtaisempia analyyttisempia vastauksia kuin mitä nyt saamme, vaikka ne olivat erittäin hyviä. Sitten vielä aivan lyhyesti Marinescu. Thank you, Chair. Not for... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei ole lisättävää tällä hetkellä. Kiitoksia. Che collega preparerà sarà Kiitoksia sitten kahdeksas viidettä. Pitäisi olla tämä mietintö ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka osallistuivat tähän kiinnostavaan keskusteluun. Sitten toinen keskustelu, jota varten meillä on vain 15 minuuttia. Pyydän teitä puhumaan hyvin lyhyesti. Kuseessa on Luova Eurooppa-ohjelma ja esittelijänä Silvia Tikau. Doamna președintă, vreau să subliniez uh, uh, importanța sectoarelor. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa kulttuurialan tärkeyttä. Ne vastaavat suurta osaa työpaikoista ja kasvusta noin 4,5 prosenttia BKT ja 3,8 prosenttia työpaikoista on kulttuurialoilla Euroopassa. PK-yrityksillä tällä sektorilla on ongelmia seuraavista syistä. Tekijän oikeus, tilanne, se tosiasia, että usein tuotteet eivät ole tuotteita vain yksittäisiä kappaleita. Markkinointi kykyjä saattaa puuttua, projektien hallinta kykyä saattaa puuttua ja rahoitustoimijat eivät halua investoida tälle sektorille, sillä he eivät tunne sektorin toimintaa tarpeeksi hyvin. Meillä ei ole tarpeeksi tietoja siitä, miksi pk-yritykset eivät saa rahoitusta. Minulla on sarjatarkistuksia liittyen tiettyihin ohjelmiin, kulttuuri- ja luovan alan tukemiseen digitalisoidin alalla – kulttuurialan tuotteiden tallintamiseen digitaaliseen muotoon ja eri kulttuurisisällön digitalis- digitalisointiin. Ja olen myöskin ottanut mukaan tarkistuksia, jotka käsittelevät tiettyjä ohjelmia, jotka pyrkivät helpottamaan vammaisten henkilöiden pääsyä kulttuurituotteiden piiriin. Kaksi tarkistusta pyrkivät selventämään budjettikysymyksiä eri ohjelmien välillä. Ja myöskin olen käsitellyt yhteisrahoituskysymystä. On erittäin tärkeää, että ne, jotka osallistuvat ohjelmiin, voivat tehdä tarvittavan valmistelun. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia esittelijälle. Ensimmäinen puheenvuoro, kollega Kelly. Ja, Micro, <laughs> please. Sorry. I welcome the Kiitoksia. Mielestäni tämä komission ehdotus on hyvä olen myös valiokunnan jäsen, sehän on vastuuvaliokunta tässä, niin siellä suhtaudutaan hieman skeptisesti, että kaikki on tässä yhden ohjelman puitteissa. Tämä on vähän samanlainen keskustelu, jota käydään Erasmuksen puitteissa. Mutta budjetin lisäys on kuitenkin hyvä asia. Ja tässä todellakin otetaan huomioon tämä potentiaali ja lisäarvo, mitä luovat toimialat ja kulttuuriala voivat antaa. Euroopan kulttuuri on erittäin monimuotoista. Tätä kautta voidaan luoda hyvin monia työpaikkoja. 5,4 prosenttia BKTstä ja todellakin huomattava määrä myös työpaikkoja. Nyt ehkä tässä nyt kuitenkin vielä muutama kohta. Mielestäni hän on ottanut tärkeitä asioita esille ja tekstiä täytyy myös parantaa siinä mielessä, että myös vammaiset henkilöt täytyisi ottaa huomioon tässä yhteydessä ja myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteystyön on myös tärkeää. Ja myös digitaalisen materiaalin säilyttäminen on otettu esille, se on erittäin äh, tärkeää, jotta sisältö ei menisi hukkaan. Mutta ehkä tässä täytyisi myös puhua tietyistä äh, synergioista. Minun prioriteettini ovat se, että yksinkertaistettaisiin. Työpaikat ovat tärkeitä ennen kaikkea sitten myös rahoitus pk-yrityksille, urheilu, sosiaalinen media. Ehkä sitten vielä aivan lyhyesti yksinkertaistaminen. Me olemme keskustelleet tästä aika useasti jo parlamentissa. Ja pieni yhdistys minun vaalipiirissäni otti minuun yhteyttä ja sanoin, että he saivat tällaisen rahoituksen, mutta kuitenkin tästä ei ollutkaan heille sitä toivottua hyötyä. Tätä täytyisi ehkä tarkastella hieman läheisemmin. Tässä täytyisi näitä hallinnointiprosesseja tarkastella myös lähemmin. Ehkä sähköisiä välineitä täytyisi tässä yhteydessä käyttää paremmin. Ähm, mehän keskustelimme myös Horisontti 2020 ohjelmasta äh, tässä yhteydessä. Mitä työpaikkoihin tulee, meidän täytyy tukea klustereiden muodostamista, jotta voimme luoda äh, uusia työpaikkoja luovilla toimialoilla ja kulttuuritoimialoilla koska muuten me emme saa aikaiseksi innovaatiota ja talous kasvaa. Joten tällaisiin klustereihin täytyy kiinnittää huomioon. Barcelonassa, Berliinissä on jo tällaisia klustereita ja myös minun maassani joitakin. Tällä hetkellä pankit eivät halua antaa lainaa PK-yrityksille. He eivät ehkä ymmärrä luovaa toimialaa ja kulttuurialaa. rahoitus täytyisi turvata PK-yrityksille. Sitten urheilu, se täytyy ottaa myös huomioon luovilla toimialoilla ja kulttuurialoilla. Tässä täytyisi myös viitata urheiluun. Sitten äh, sosiaaliset mediat, Facebook, YouTube, ne voivat myös edistää luovia taimialoja ja kulttuurialoja, joten tämäkin täytyisi mielestäni lausunnossa ottaa huomioon. Ja sitten vielä lopuksi. Mielestäni tämä kohta on tärkeä. Jos haluamme stimuloida kulttuurialaa ja tukea yhteisiä eurooppalaisia arvoja, meidän täytyy viitata tässä EU-hun ja eurooppalaisiin symboleihin. Yleensä vain kiinnitetään kansallisella tasolla huomata näihin hankkeisiin, jota tätä täytyy painottaa. Tämä liittyy artiklaan 15. Kun minä tulin tänne maanantaina, niin maani ministeri puhui siitä, kuinka paljon rahaa käytetään kouluihin. Ei puhuttu mitään siitä, kuinka paljon määrärahoja tulee Euroopan unionista. Ehkä hän ei tiennytkään sitä. Kuulin, että summa oli 250 miljoonaa. Sen verran tuli Euroopalta, joten meidän täytyy todellakin nyt parantaa tätä tilannetta. Kiitos. Grazie, kollega Keller. La komissio. <clears throat> Arvoisa, <clears throat> arvoisa ihan lyhyesti tuossa kollega kelly jo melko syvällisesti kävi tätä tai laajasti tätä ohjelmaa läpi. Haluan kiittää kyllä ensinnä tässä lausunnonluonnoksen tekijää Silva Adriana Tikauta. Minusta tässä on erittäin hyviä esityksiä ja meidän tietenkin täytyy muistaa se että yksi iso tavoite tällä vaalikaudella tälle parlamentille olisi tämä että me saisimme luotua digitaaliset sisämarkkinat. sen jälkeen myös tämä ohjelma mahdollistuisi sanan varsinaisessa merkityksessä ja siinä laajuudessa niin kuin se on ajateltu. siis luovuushan ei synny käskemällä vaan luovuutta voidaan saada lisää innovatiivisuutta aikaan jos luodaan edellytyksiä ja kyllä edellytykset ovat se että meillä syntyisi eurooppalaiset digitaaliset sisämarkkinat ja näin ollen esimerkiksi tekijäoikeusasiat saataisiin ratkaistua niin, että niitä käsiteltäisiin Euroopan laajuisesti eikä niin kuin tällä hetkellä, että niin, niin monen maan sisällä on monia useita eri järjestöjä, jotka kantavat niistä, niistä huolta ja tavallaan blokkaavat sitten niin kuin, asioiden sitä kautta etenemisen. Minusta tämä ohjelma esitys on erittäin hyvä ja on tärkeää että, se kytketään myös tiiviisti tähän eurooppa kaksituhatta kaksikymmentä strategiaan se on linjassa sen kanssa ja niin kuin yleensä näitä ohjelmia täällä kun me katsomme niin meidän on hyvä muistaa se että me olemme itse asettaneet tämän kaksituhatta kaksikymmentä tavoitteen suureksi johtolangaksi ja nämä muut ohjelmat sitten jotka liittyvät kasvuun ja ja tuota, tämmöisen eurooppalaisen lisäarvon synnyttämiseen voisivat olla linjassa sen kanssa ihan lyhyesti vielä voisin todeta että, on erittäin hyvä että tässä myös otetaan huomioon tässä esityksessä niin monikielisyys monikulttuurisuus kuin monimuotoisuuskin ja myös erilaiset henkilöstöryhmät kuten, vammaiset että kaikilla olisi mahdollisuus päästä palvelujen äärelle ja niin kuin tiedämme nämä digitaaliset palvelut tulevat, tulevat kasvamaan ja tässä suhteessa on hyvä että huolehditaan kaikista kansanryhmistä ja kaikista kaikista Euroopan kansalaisista. Saatavuus on tässä kohden erittäin tärkeä asia. Mutta arvoisa puheenjohtaja, vielä loppuun. Se iso kuvio täytyy aina muistaa. Me tarvitsemme digitaaliset sisämarkkinat ja toivon, että tämä osaltaan olisi jouduttamassa sitä kehitystä, että Euroopan kansallisvaltiot, unionin jäsenvaltiot pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että se tarvitaan, jotta uudenlainen eurooppalainen kasvu voidaan saada aikaan digitaalisten sisämarkkinoiden kautta. Kiitoksia. Seuraavaksi Arvo Silver. Hän on Euroopan komission edustaja ja pyydän teiltä hyvin lyhyet, lyhyttä puheenvuoroa, koska aivan pian ryhdymme äänestämään. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia, kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Aluksi haluaisin sanoa, että ehdotukset, joita parlamentti on tehnyt, ovat erittäin hyviä ja jaamme monissa kohdissa teidän kantanne. Ehkä rajoittaisin nyt puheenvuoroni muutamaan pieneen huomioon liittyen niihin puheenvuoroihin, joita tässä käytettiin, erityisesti yksinkertaistamiseen liittyen, koska me olemme jo yrittäneet aloittaneet tärkeän yksinkertaistamisprosessin me pyrimme saattamaan sen tämän ehdotuksen myötä loppuun näin kerta ja ryhmitellyt korvaukset PK-yritysten kohdalla ja kulttuurialalla. Useinhan kyseessä eivät ole vain pienet, mutta usein kyseessä ovat mikroyritykset ja me tunnemme hyvin tämän tyyppisten yritysten ongelmat, kun ne pyrkivät ratkaisemaan rahoitusta ja saamaan, hakemaan rahoitusta Euroopan unionilta. Me jo tuemme itse asiassa klustereiden muodostamista ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja tulemme tekemään näin vielä enemmän tulevaisuudessa. Rahoituksen saaminen sen suhteen korostaisin näiden takuiden erityisluontoisuutta. Ne pyrkivät muuttamaan pankkisektorin asennetta PK-yrityksiä kohtaan ja kulttuurialaa kohtaan. Pyrimme välttämään tilanteita, jossa ihmiset joutuvat antamaan henkilökohtaisia takuita saadakseen rahoitusta. Ja lopultakin sosiaalisen median käyttö, urheilun käyttö vahvoja yhteyksiä pyritään luomaan Erasmus for All ja Luova Eurooppa-ohjelmien välille urheilun mukaan lukien. Symbolien suhteen komissio on luonut uuden visuaalisen kuvan ohjelmaa varten ja me tulemme käyttämään – merkintöjä, jotka ovat olleet jo 20 vuotta olemassa vuoteen 2013 asti. Ja toivottavasti näitä merkintöjä tuetaan. Tämä ohjelma kuuluu Eurooppa 2020 strategian alle ja tällä hyvin tärkeällä sektorilla on suuri määrä korkean osaamisen työpaikkoja. Tämä on jotakin, mistä meidän pitää hyötyä. Digitalisointi ja globalisaatio tarvitsevat tukea ja alan ei pidä kärsiä siitä, että me pysty tarttumaan näihin mahdollisuuksiin. Kiitoksia. Grazie. Eh. Kiitoksia. Tikau ei käytäkään puheenvuoroja. Aika on todella vähän että On 3.4. mennessä kello 12 toimitettava. Ennen kuin päätämme tämän osan kokousta perinteen mukaisesti, perinteen, jonka puheenjohtaja Roil on käynnistänyt, varmaankin voimme kaikkien nimissä toivottaa toivottaa Kievitsille hyvää syntymäpäivää. Hänen syntymäpäivänsä on juuri tänään. Onnea. Credo che possiamo interrompere. Varmaankin voimme keskeyttää. Oui. Momento di pausa. Pidämme pienen tauon niin, että kaikki ehtivät ehtivät saamaan äänestyslistansa järjestykseen. Eh, no niin, valmistaudumme nyt äänestämistä varten. Minulta on pyydetty, että tarkistaisimme ensin toimivatko laitteet, joten pyydän teitä nyt äänestämään. Ecco funziona. Facciamo una simulazione di voto se si... Tehdään siis tällainen äänestyssimulaatio, jos teille vaan sopii. Äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Äänestys päättyy. Näyttääpä toimivan. Abbiamo provato non so cosa, ma insomma ha funzionato. En tiedä mitä kokeilimme, mutta toimi kuitenkin. Primo voto. Point of order, Mr. Pyttikofer. Chair, I just wanted to let you know. Puheenjohtaja, minulla ei ole äänestyskorttiani, mutta äänestäisin kuitenkin. Ehkä se voidaan sitten aina laskea lisääänenä. C'è un coro di disapprovazione for... Täällä on vähän paheksuva kuoro, mutta jatketaan kuitenkin. Ensimmäinen äänestettävä asia, esittelijä Tikau aiheena kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat. Aloitamme tarkistuksesta yksi puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Va- vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 39 suullinen tarkistus Tsukalasilta. Olkaa hyvä. Pyydän, että esittelijä taikka jäsen esittelee tämän. Propose. Itse asiassa se, mitä ehdotan, on se, että meidän pitäisi lisätä sekä sanat both että gaps, siis sanat sekä että kuilut tähän ehdotukseen. Ja muistutetaan tärkeydessä sitoutua vähentämään lukutaidon puutteita ja muita puutteita puolella vuoteen 15 mennessä. Nyt äänestämme 39 näin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Imko 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Imko 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Imko 23, aha tarkistamme. Imko 16 tarkistamme koneellisesti. Puolest, niin siis äänestys alkaa. Minun viipu. La votazione chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei paljon, mutta hyväksytty. Imko 23 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kulttuuri 2 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kult 4 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kult 6 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kult 7 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kult seitsemän. taisimme tehdä tämän ja puheenjohtaja, niin tässä taisi olla virhe. Kult kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kult yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kult kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kult 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Juri 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Juri 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Juri 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Juri 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisena. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Esittelijä varmasti ansaitsee tässä onnittelut. Per questo voto così, così unitario. Näin yksimielinen äänestys. Nyt tällä on puoludettu puheenvuoron. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, ennen kaikkea varjoesittelyitä ja kiitos myös sihteeristölle. Si. Butikofer, prego. Butikofer, olkaa hyvä. Vous avez demandé la parole? No. Pystyttekö puheenvuoron, herra Butikofer? Comment? Okay. Yeah. Ha, ah, je croyais que vous avez été... Ai jaha, luulin, että pyysitte puheenvuoron. Kiitoksia kaikille. Ensimmäinen äänestys meni helposti. Sitten on nämä pari muuta vielä. Bene, passiamo al voto del... No niin, sitten menemme eteenpäin. Kreutzmannin lausunto. Tarkistus yksi puolesta hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän, mukaan lukien suullinen tarkistus olette lukeneet puhe- puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä. Näyttääpä hylätyltä. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 30, 47 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 53, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 67 Täällä on suullinen tarkistus, olette lukeneet sen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestämme tästä koneellisesti. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty, kiitoksia. Passiamo al... Langen. Allora, emme... Rona Langen. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Viisi puolesta. Tyhjä. Hyväks... Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Mukaan lukien suullinen tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty seitsemän Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä. Pyydän anteeksi. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 mukaan lukee suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 suullinen mukana puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 21. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Ja päättyy 20 puolesta, 30 vastaan. Kyllä vain, olette oikeassa. 22 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti ykkönen. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 15 vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan. 28 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. 28. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 37 puolesta 18 vastaan. Yksi EPP-läinen liikaa, mutta eipä se tätä muuta miksikään hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi puolesta vastaan hylätty. 30. Tarkistamme kakkosen. Votazione aperta. Äänestys alkaa. Chiusa. Tre. Ja päättyy kolmekymmentä puolesta kaksikymmentäviisi vastaan. Hyväksyt. Tre. Kolme. Tässä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta Va- hyväksytty. Kiitoksia. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksyt 31 a favore. 31 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33. No, ne mukaan. 30, 4 neljä puheenjohtaja puheenjohtaja neljä puolesta kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä. Näyttää hylätyltä, mutta tarkistetaan. Toinen osa siis, tarkistus neljä. Votazione chiuse. Äänestys päättyy. 30-23. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 54 puolesta, yksi tyhjä. Yksimielisesti hyväksytty onnittelut valmistelijalle.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 menemme eteenpäin. Lausunto, joka koskee järjestelmää kasvihuonekaasupäästöjen seuraamistelijana Takis Haji Jerjo, mutta hän ei olekaan paikalla. Valmistelija ei ole paikalla. Takis Haji Jerjo ei ole paikalla. Kyllä minä olen täällä. Kuuluu salista. Il est là, Perfect. Bene. No hän onkin paikalle. Hyvä. Valmistelija, olkaa hyvä. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το κείμενο. Uskon, että meidän tulisi tukea tätä komission ehdotusta. Tarkoitus on paremmin seurata seuraamisjärjestelmiä jotka koskevat kasvihuonepäästöjä. Anteeksi, ihan hetki. Momento che l'aula chi intende lasciare l'aula la lasci. Niin pyytäisin, että ne, jotka eivät halua osallistua enää tähän kokoukseen, niin me siirrytään sitten tuonne käytävän puolelle. Täällä on aikamoinen mekkala. Bene, possiamo iniziare. No niin, nyt voimme aloittaa. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς υποστηρίζουμε... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Olin sanomassa, että minun ryhmäni tukee tätä komission ehdotusta paremmaksi seurantajärjestelmäksi kasvihuonekaasujen osalta. Uskomme, että tämä aloite menee oikeaan suuntaan ja se vahvistaa pyrkimyksiä taistella ilmastonmuutosta vastaan. Me uskomme, että tämä ehdotus rohkaisisi jäsenmaita käsittelemään päästökysymystä ja käsittelemään velvollisuuksia, joita heillä sopimusten mukaan on. Joitakin ajatuksia me haluaisimme kuitenkin ilmaista. Ensinnäkin kasvihuonepäästöjen suhteen meidän täytyy varmistaa, että tilanne ei pahene seuraavina vuosina jäsenmaissa nykyisen talouskriisin vuoksi. Luonnollisesti ajat ovat hyvin vaikeat, mutta emme halua, että tämä vaikuttaa ilmastoon. Ja niin kutsuttua vihreää rahastoa ei ole vielä saatu liikkeelle. Sen tarkoitus on auttaa köyhimpiä maita ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Meidän ajatuksemme on se, että olisi hyvä tarkastella Euroopan päästökauppajärjestelmän sopivuutta ja toimivuutta. Sen alkuperäinen ajatus oli se, että se, joka saastuttaa, maksaa. Ja me haluamme varmistaa, että tämä ajatus ei häviä niin, että ne ihmiset, jotka joutuvat kärsimään saasteista, maksavat. Ja lopulta haluaisin korostaa, että ehdotus ei ota huomioon sitä tosiasiaa, että Kypros ja Malta – ovat nyt itse asiassa liittyneet Kioton pöytäkirjaan. Vaikuttaa siltä, että komission ehdotus on laadittu ennen kuin Kypros ja Malta allekirjoittivat lisäpöytäkirjan. Kuultuamme muita puhujia tänä aamuna voimme varmastikin keskustella tästä vielä toisessa kokouksessa jolloin voimme tehdä tarkempia ehdotuksia liittyen siihen, kuinka voisimme parantaa nykyistä tilannetta jäsenmaissa. Ja voisimme varmistaa, että pyrimme samaan aikaan vielä enemmän edistystä kuin tähän mennessä on tehty. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia. Mitäs puheenvuoropyytäjä täällä on. Rova Hall, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tämä asetus on hyvä, koska on tärkeää tietää, missä mennään näiden tavoitteiden suhteen EU:ssa. Ja tässähän vaaditaan, että jäsenvaltiot antavat avointa tietoa siitä tuesta, mitä on annettu kehitysmaille. Ja tämähän on avainkysymys, kun puhutaan Euroopan unionin uskottavuudesta ja kun arvioidaan sitä, että pitääkö Euroopan unioni kiinni lupauksistaan. Mutta tässä on kuitenkin vielä muutama kohta, jota voisi vahvistaa asetuksessa. On tärkeää, että pidetään kiinni pitkän aikavälin tavoitteista ja pitää katsoa, pitääkö EU ja jäsenvaltiot kiinni tavoitteista, mitä näiden kasvihuonekaasujen vähentämiseen tulee. Meillä on tavoitteena 25 prosentin vähentäminen vuoteen 2020, 40 prosenttia vuoteen 2030 ja 60 prosenttia vuoteen 2040 verrattuna vuoden 1990 tavoitteeseen. Tässä voitaisiin vaatia, että jäsenvaltiot katsovat, miten nämä sopivat kustannustehokkuuteen, koska ne eivät välttämättä ole samassa linjassa EUn tavoitteiden kanssa, koska muuten vaarana on, että ollaan aikataulusta myöhässä ja sitten toteuttaminen on kallista ja vaikeaa. tämä tavoite 2050. Me tarvitsemme todellakin kunnianhimoisia tavoitteita monella sektorilla. Ja tässä vaaditaan jäsenvaltiolta, että ne kertovat myös maan, maanviljely- ja kuljetussektorilla, mutta tässä ei puhuta rakennuksista. Ja sieltä tulevat 40 prosenttia CO2-päästöistä. Ja siksi olisikin järkevää, että jäsenvaltiot tämän asetuksen puitteissa myös kertoisivat tämänhetkisestä tilanteesta, mitä koskee energiansäästöä rakennuksissa ja myös uusiutuvista energioista. Emme siis halua, että jäsenvaltiot tekisivät enemmän, vaan nehän jo raportoivat näistä eri yhteydessä, mutta olisi kuitenkin hyödyllistä, että kaikki yhdistettäisiin yhteen asiakirjan. Tämä ei olisi mikään ylimääräinen taakka, koska tämä asia tehdään nyt jo joka tapauksessa. No mitä sitten kehitysmaihin tulee? Vuonna 2010 Cancunin kokouksessa päätettiin, että kehittyneiden maiden pitäisi parantaa raportointia, mitä tulee rahoitustukeen kehitysmaihin ja päätettiin, että tämän tulisi olla mahdollisimman avointa. Joten me haluamme nyt tässä yhteydessä, että tämä rahallinen ja teknologinen tuki on sellainen, joka tukee teknologista tietotaitoa kehitysmaissa, mutta my- myös esimerkiksi riippumattomuutta, mitä ympäristö- ja sosiaalisiin kysymyksiin tulee. Tätähän, tämähän siis sovittiin jo on Kiitos. Grazie, la parola Romana Giorgio. Kiitoksia sitten Romano Giorgio. Eh, veliko je Kiitoksia. Monet eh, asiakirjoista, joita käsittelemme, käsittelevät ilmastonmuutosta. Meillä on jo tämä tiekartta 2050. Siksi haluaisin eh, puhua perustiedosta. En voinut lukea tätä kokonaisuudessaan. Puhun nyt EPPn puolessa. Tämä asiakirja kuuluu lähinnä ympäristövaliokunnalle. Meidän on omassa, meidän on keskityttävä niihin näkökulmiin, joissa meillä on valtuuksia. Olen toki yhtä mieltä täysin siitä, mitä kollegat aikaisemmin sanoivat, mutta meidän on edettävä varovaisesti niin, että keskitymme omiin toimivaltuuksiimme. Varmasti kaikki haluamme, että järjestelmä olisi yksinkertaisempi ja tehokkaampi. Lein, luin tämän ehdotuksen. Minusta se on hyvin monimutkainen. Kaikkien paras olisi, että esittelijät ja varjoesittelijät istuutuisivat yhden pöydän äärelle ja yksinkertaistaisivat tätä vähän. Rova Hall täällä sanoi hyvin oikein, tästä tietojen keräämisestä. Minun mielestäni meidän pitäisi kerätä nämä tiedot yhteen ainoaan paikkaan ja näin varmasti voitaisiin raja, rajata hallinnollista taakkaa eri yksiköissä. Asiakirjassa todetaan, että teollisuuden ei pitäisi joutua kantamaan lisää hallinnollista taakkaa, mutta kyllä hallinnoille voidaan antaa lisää hallintotaakkaa kriisin myötä irtisanotaan ihmisiä ja tehdään merkittäviä leikkauksia, joten ei pidä rasittaa enempää teollisuutta eikä yrityksiä eikä myöskään hallintoa. Minusta on erittäin hyvä, että puhutaan näistä päästökauppajärjestelmistä. Sitä on käytettävä asianmukaisesti, eikä voi olla niin, että ETS olisi ainoastaan ohjelma, jolla kerätään varoja, vaan niitä on, näitä välineitä, jotka meillä on käytet, käytössämme, on käytettävä asianmukaisesti. Sitten vielä yksi huomio. Asiakirjassa puhutaan siitä, että valmisteltaisiin ohjelmia, joilla vähennetään hiilidioksidipääsyä vuoteen 2050 mennessä. Parlamentti otti jo kantaa tähän viime viikolla ja totesi, että nämä ovat kyllä tavoitteita, mutta ne eivät ole sitovia. Minusta se olisi todettava myös tässä lainsäädännöllisessä asiakirjassa. Emme siis vielä määrittele juridisesti sitovia tavoitteita vuoteen 2050 tältä alalta. Vielä haluaisin, että komissio toimittaisi meille lisätietoja koskien sitä, kuinka voidaan verrata tätä järjestelmää esimerkiksi Yhdysvaltojen järjestelmään. Kiitoksia. Grazie, la parola a Claude Turm. Kiitoksia sitten Claude Turmes. Presidente. um, <laughs> I, I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että kollegojen huomautukset siitä, että meillä pitäisi olla parasta mahdollista seurantaa eikä kymmentä erilaista raportointia, vaan yksi yksittäinen raportti tässä olisi ei vain vähemmän hallinnollista taakkaa, mutta poliittisestikin tämä olisi järkevämpää. Sehän tarkoittaisi sitä, että meillä olisi selkeä hetki, jolloin näkisimme, missä me olemme menossa, mikä tilanne on politiikkojen toteuttamisessa. Joten tämä olisi erittäin hyvä. Tämä vastaa 2020 tavoitteita ja energiatavoitteita ja auttaisi niidenkin saavuttamisessa. Ja sitten tietenkin meillä on tämä Cancunin kysymys, ilmastrostrategia, joka sanoo, että meidän pitäisi sitoutua pitkän aikavälin 2050 tiekarttaan. Ja on myöskin hyvin tärkeää ajatella meri liikenteen päästöjä. Tämä tulee olemaan seuraavia suuria taisteluja. Ja te tiedätte, että meriliikennettä ei mikään lainsäädäntö tällä hetkellä kata. Meillä on paljon tehotonta laivastoa, joka käyttää raskasöljyä, joten meidän täytyy todellakin saada myöskin tämä meriliikenne sopimusten piiriin. Kiitoksia. Grazie kollega Kelly. Kiitoksia sitten kollega Kelly. Eh, anteeksi, Prodi. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, tässä erityisesti korostaa sitä potentiaalia, jota tulee GMS-satelliitteista myös eh, päästöjen laskentaa varten. GMS-satelliitin kautta voidaan laskea ilmakehän eri ainesosien pitoisuuksia ja näin voidaan myös todella saada selville tarkat päästöt ja voidaan reaaliajassa mitata kunkin maan päästöjä. Tätä asiaa olisi seurattava tarkkaan. Tämä on hyvin täsmällinen, yksityiskohtainen tapa toimia. Minä uskon, tämä päästöjen alakohtainen jako, jota komissio ehdottaa, ei voisi olla näin täsmällinen eikä näin pikaisesti tehtävissä. Minä uskon, että yleisempi lähestymistapa voisi olla paljon nopeampi ja yksinkertaisempi toteuttaa. Jos nyt aina kun fossiilisia polttoaineita käytetään, jos se edellyttää, että tarvitaan näitä varten päästöluvat, niin tähän verrattuna niin, niin uskon, että tämä olisi paljon nopeampi ja yksinkertaisempi järjestelmä. Kollega Kelly, grazie. Sitten Kelly, olkaa hyvä. Eh, thank you very much. Very eh, brief. Kiitos aivan lyhyesti. Yksi asia vain esittelijä mainitsi, että täytyy olla varovainen, että emme siirry sellaiseen tilanteeseen, jossa ne joutuvat ähm, maksamaan, jotka joutuvat ähm, saasteen kohteeksi. Ehkä tätä voisi nyt hieman selventää. Ja sitten vielä me tarvitsemme tehokasta seurantaa ja myös tilastoja tulisi julkaista liittyen siis kaikkiin jäsenvaltioihin transaktioihin liittyen, että tilannetta voidaan seurata ja nyt ja ennen kaikkea vuonna 2050, kun tavoitteisiin on täytynyt päästä. Ja täällä puhuttiin rakennuksista, jotka ovat valtava osa 40 prosenttia energian kulutuksesta ja päästöistä. Ja myös tämä herra Turvesin esille ottava laivakysymys. Merenkulku siis, ja meidän täytyy ottaa nämä yleistavoitteet huomioon, johon tulisi päästä vuonna 2050. Kollega Kelly, la Commissione. Kiitoksia sitten komission edustaja. Jos olette paikalla, saatte puheenvuoron. Yes, um, what I would like to underline... Kyllä, haluaisin korostaa sitä, että kun puhutaan kaiken kattavasta lähestymistavasta. Se on juuri se, mikä komissiolla oli mielessään, kun se teki yhden ehdotuksen asetukseksi, joka yhdistäisi kaikki olemassa olevat vaatimukset. Ne, jotka on jo otettu mukaan säätely, säätelyä seuraavaan, seuraavan lainsäädäntöön, mutta myöskin kaikki kansainvälisen tason sitoumukset – joita erityisesti ilmasto- ja energiapaketin kautta on lisätty jo olleisiin sitoumuksiin. Eli tämä on todellakin se, mitä me halusimme saada aikaan. Kun palataan vaikutuksiin, kun komissio valmisteli tätä ehdotusta, se järjesti vaikutusten arvioinnin. Ja haluaisin selventää, että tämän asetuksen kohteet eivät ole nyt yrityssektorilla, vaan ne ovat jäsenmaat. Tässä ei ole se suoraa vaikutusta yrityksille, sillä me perustamme tämän ehdotuksen jo olemassa olevan tiedon varaan niin kauan kuin yritykset noudattavat jo olemassa olevaa lainsäädäntöä ja Euroopan unionin vaatimuksia seurannan suhteen enempää tiedonkeruuta ei pitäisi tapahtua. Eli tämä lisätaakka pitäisi olla rajattua jäsenmaille. Tässä haluaisin olla selvä. PK-yrityksille ja teollisuudelle tämä asetus ei aiheuta suoria seuraamuksia jäsenmaille. Me olemme laskeneet kolmen tai 3,5 miljoonan lisäyksen Euroopan unionin tasolla, siis 27 maan tasolla. Tietenkin tämä on laskelma. Me emme nyt väitä, että vaikutukset olisivat aivan samat kaikille 27 jäsenmaalle, mutta verrattuna siihen, mitä haluamme saavuttaa, tämä on suhteellista. Ja me haluaisimme saada aikaan sen, että päästörajoituksia saadaan toteutettua ja kunnioitettua vuoteen 2020 mennessä, mutta myöskin 2050 tavoitteiden suhteen on olemassa minimiinvestointitapa, joka taso, joka takaisi sen, että tavoitteet saavutetaan, että me tulemme seuraamaan, mitä tulee vihreisiin rahastoihin. Me tiedämme, että että meitä meiltä odotetaan, että siirrymme hyvin nopeasti näiden rahastojen luomiseen ja että komissiolta odotetaan tätä ja komissio tekee tämän parissa hyvin paljon töitä. Merenkulkuun liittyen näette, että ehdotuksessamme huolimatta nykyisen, nykyisestä kansainvälisestä tilanteesta me yrimme silti saada aikaan asetuksen itseensä koukun niin, että heti kun meillä on teksti, joka tekisi mahdolliseksi asettaa seurantavaatimuksia, meillä olisi mahdollisuus toimia niin nopeasti kuin mahdollista. Rakennusala on jo otettu mukaan kansainvälisiin sitoumuksiin ja niiden seurantaan. Me olisimme voineet sitä korostaa kyllä, mutta se on jo mukana talouskriisin vaikutuksiin liittyen olette lukeneet myöskin Kieton pöytäkirjan seurantaa raportistamme 2011 sen, että tiedämme kyllä, että riski on olemassa, on olemassa riski, että kriisi vaikuttaa asioihin, mutta me pyrimme hallitsemaan tätä riskiä niin, että ponnistelut eivät kärsisi tilanteesta seurannan suhteen ja myöskin niiden politiikkojen ja toimien suhteen, joita halutaan toteuttaa. Tarkoituksena on se, että me todellakin kaikesta huolimatta saavutamme tavoitteemme. Kuulin myöskin GMES liittyen huomioon. Komissio on hyvin tietoinen tästä tilanteesta ja teemme töitä myöskin sen parissa. me olemme nyt jo saaneet tällaisen välineen valmistelusta kokemusta ja se on osoittautunut hyödylliseksi. Ja tällainen lähestymistapa on osoittautunut yhtä pitäväksi. Tässä herra Aji Giorgio myöskin viittasi Kyproksen ja Maltan tilanteeseen. Kyllä tämä päätös siirtyä lisäpöytäkirja 1 askelmalle on tehty ja komissio on tämän todellakin pannut merkille. uskoakseni katoin tässä lähestulkoon kaikki kysymykset pitkän aikavälin näkökulman suhteen. Me olemme tekstissä viitanneet tiekarttaan 2050 tämä viittaus. Kuten varmasti ymmärrätte, on jotakin, mikä herättää neuvostossa keskustelua, mutta komissio kyllä vahventaa tarpeen sitoutua sellaisiin leikkauksiin, jotka ovat vaadittavia, kun yritetään pitäytyä kahden asteen nousussa. Ja käytännössä me pyrimme seuraamaan näitä tavoitteita, jotta voisimme saavuttaa tämän päämäärän, tämän yhteisen päämäärän, joten sanoisin, että kaikki se, mitä tässä keskustelussa on kuultu, on samoilla linjoilla sen kanssa, mitä komissio haluaa saada aikaan. Ja jos teillä on vielä tarkempia kysymyksiä, voimme luonnollisesti niitä tulevissa keskusteluissa käsitellä. Kiitoksia. Grazie. La parola a Hadi Giorgio. Kiitoksia sitten Hadi Giorgio. Hän voi vastata vielä. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ελέγχθησαν που δείχνουν ότι είμαστε όλοι προς κοινό στόχο. Kiitos. Meillä on kaikilla yhteiset tavoitteet, rouva puheenjohtaja, riippumatta meidän poliittisista kannoistamme. Aivan lyhyesti minä haluaisin vielä painottaa sitä, minä, mitä sanoin aikaisemmin. Tässä on paljon myönteisiä kohtia ja meidän tulisi hyväksyä komission ehdotus. Mitä rakennuksiin, maanviljelykseen ja merenkulun päästöihin tulee, meidän täytyy tehdä yhteistyötä USA kanssa, jotta me voimme puuttua näihin kysymyksiin. Täällä viitattiin myös teollisuuden polttoaineisiin, fossiilisiin polttoaineisiin. Ainoa asia, mistä josta olen ehkä eri mieltä, niin nämä vuoden 2050 tavoitteiden, niiden ei tulisi olla sitovia. Minä uskon, että se ei olisi toimiva, jos tavoitteet olisivat sitovia. Mutta olen tyytyväinen kuitenkin äh, kollegan kommentteihin. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu on nyt päättynyt. Meillä on nyt tässä vain komission kertomus. Myöhemmin tulee muita tekstejä. 12.4. torstaina kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja nyt voimme sitten mennä eteenpäin. Kollega Tsimanski ei ole paikalla. Chichester hänen puolestaan puhuu. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman and uh, Mr. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Herra Simaski pahoittelen, että hän ei voi olla täällä tänään, mutta hän pyysi minua puhumaan hänen puolestaan ja puhumaan tästä aiheesta. Kyseessä on meidän lausuntoluonnoksemme koskien Euroopan unionin vesilainsäädäntöä. tässä selkeästi meidän täytyy pyrkiä olemaan käytännönläheisiä ja realistisia, kun käsittelemme tätä kysymystä. Ja meidän täytyy pitäytyä tämän valiokunnan toimivallan piirissä. Tämä lausuntoluonnos korostaa sitä tärkeyttä, joka vesiresursseilla ja niiden paremmalla hallinnalla on. Horisontti 2020 ohjelmassa tämä on ensimmäinen prioriteetti ja se pyytää Euroopan unionin tutkimuspolitiikkaa maatalouden ja teollisuuden alalla vastaamaan. Kaikki teollisuuden alat ovat riippuvaisia vesiresursseissa, seista. Tämä on varmastikin totta. Me kaikki olemme vedestä riippuvaisia. Tämä on tosiasia elämässä. Ja Euroopassa on teollisuutta, joka on vedestä riippuvaista. Ja nyt teollisuuden alan edustajien pitäisi vastata näihin nykyään oleviin, olemassa oleviin haasteisiin vesivarojen osalta, sillä vesivarathan ovat jotakin, mitkä ovat muuttumassa riittämättömäksi. Tähän vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutos ja eräissä osissa maailmaa vesivarat ovat pienempiä kuin toisissa. Ja tämä ajatus millessään esittelijä pyysi minua tekemään huomautuksen siitä, että veden kierrätysjärjestelmällä pitäisi olla tärkeä rooli ja ne pitäisi ottaa mukaan tutkimus- ja kehitysohjelmiin. Esittelijä toivoo parempaa koordinointia ja vesipolitiikan kehitystä Euroopassa, vesivarojen hoitoon liittyen. Tämä on järkevä lähestymistapa. On hyvin tärkeää, kuinka me hoidamme vesivarojamme. Hän huomauttaa, että tiedon käsittely on parempaa. Parempi tiedon käsittely on tärkeää niin, että meillä olisi selkeämpi kuva siitä, mikä tilanne on. Voisimme paremmin sitten arvioida sitä, mitä meidän tulisi tehdä tilanteen parantamiseksi. Esittelijä myöskin huomauttaa, että vesivoima on hiilidioksidineutraalia ja sellaisena hyvä energia muoto ja se voi auttaa energian tuotannossa Euroopassa, mutta luonnollisesti uusia energian tuotantomalleja nousee tällä alalla, sillä monet vesivoima muodot Euroopassa ovat sellaiset, että niitä käytetään jo, joten meidän pitäisi, ja tämä on henkilökohtainen huomio, pohtia mikrovesivoima voimaloita. Ne voisivat olla tärkeitä monet pienet ponnistukset voivat yhdessä olla tärkeä sähkön tuotannon tapa. Esittelijä toivoo, että lähestymistapa olisi koherentti veden vesivarojen hallinnon, saastumisen ja muiden toimien osalta tämä on tärkeää. Ihmisten tulee tietää, että vesi on ilmaista, mutta sen kerääminen, jakelu ja puhdistaminen ei ole ilmaista ja se täytyy muistaa. Esittelijä pyytää tehokasta kansainvälistä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa, jotta voisimme vastata nykyisiin vesivarojen hallintohaasteisiin ja parantaa tilannetta. Hän myöskin, siis nämä olivat seitsemän asiaa, jotka hän halusi tuoda esiin. Ja odotan mielenkiinnolla, mitä kollegoilla on sanottavana näistä asioista. Kiitoksia. Chichester parola al collega Franco. Kiitoksia sitten eh, Franco. Oui, merci, eh, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin eh, onnitella esittelijää tästä lausuntoluonnoksesta ja siitä, että hän tässä vesiasiassa on, on, on, on, tämä, on, on, tämä on saatu parlamentin käsittelyyn maailmanlaajuisen vesifoorumin kokouksen jälkeen Marseissa. Viime viikolla on tärkeää, että jatkamme keskustelun pohdintoja. Vesihallinto on merkittävä haaste. Me emme voi sitä ohittaa. Vesi on jäänyt lapsipuolen asemaan ympäristöpolitiikassa, vaikka sen rooli on täysin elin tärkeä. Siksi EU tarvitsee voimakasta kunnianhimoista lainsäädäntöä tältä alalta. Olemme jo menneet eteenpäin. Vesi on nyt Euroopan parlamentin prioriteetti seitsemännessä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmassa. Henkilökohtaisesti haluaisin vielä rikastuttaa tekstejä eri aloilla. Ensinnäkin maatalouden alalla tarvitaan erityis lähestymistapa veden kannalta. Määrälliset ja laadulliset vaatimukset tällä alalla ovat erilaisia. Meidän on optimoitava resurssin käyttöä alku- ja loppupäässä tarkoituksena saada aikaan mahdollisimman säästeliäs vesijärjestelmä ja varmasti tässä tarvitaan tutkimusta. Tarkistuksissani haluan korostaa tutkimuksen tarvetta ja innovoinnin tarvetta niin, että voidaan lisätä veden laatua ja käsittelyä. Optimointiin tarvitaan uusia tekniikoita tutkimuksen avulla voimme nämä ratkaisut löytää. Tutkimuksella tietenkin ymmärrän huipputekniikkaa, ohtamatta myöskään vihreää tekniikkaa. Jotta tätä vaihtoehtoa voidaan edistää, tarvitaan veden ympärille muodostettuja eurooppalaisia klustereita. Kuten valmistelija sanoi kohdassa kaksi, vedellä on keskeinen rooli taloudessa. On hyvin tärkeää, että teollisuusketjun eri osapuolet ovat mukana ja ne ryhtyvät tehokkaisiin vesitoimiin ja vedenkäsittelytoimiin. Tässä vaiheessa haluaisin nyt korostaa kahta asiaa. Energiateollisuus, sillä on merkittävä rooli vesiresurssin hallinnoinnissa, erityisesti vesivoiman osalta myös käytetty vesi on energian lähde, jota on hyödynnettävä energia, veden energiapitoisuus on todellinen ja on tärkeää, että kerätään lämpö talteen tai, tai hyödynnetään se organinen aines, jota vesi kuljettaa. Sitten matkailu, teollisuus, sillä on merkittävä rooli Euroopan taloudessa, erityisesti ranno, rannikoille, jokijärvialueille ja kylpyläalueilla. Näillä sinilippusysteemi on edistetty näiden käyttöä, niitä olisi vielä vahvistettava näin matkailualan asiantuntijat tulevat tietoiseksi siitä potentiaalista, joka on niillä käytettävissään, ja myös on niiden vastuusta. Esimerkiksi olisi otettava käyttöön kestävään, kestäviä toimia. Veden käsittelystä tarvitsemme erilaisen lähestymistavan sen mukaan, onko vesi tarkoitettu kulutukseen vai teollisuudelle. Lähestymistavan on oltava myös erilainen riippuen siitä, mistä vesi on tulossa. Veden toimitukset on liitettävä tiivisti yhteen veden jälkikäsittelyn kanssa. Sitten investoinnit. Me tarvitsemme vesiinvestointeja myös Euroopassa, jotta voimme vastata veden puutteeseen ja myös ympäristösyistä. Minulle sanottiin juuri, että kaksi miljoonaa ranskalaista juovat tänä päivänä vettä, joka ei vastaa säännöksiä. Jos, jossakin metropolissa 66 prosenttia vedestä menee hukkaan verkoston puutteiden takia. Meillä on valtavasti parantamisen varaa. Ponnistuksen on ryhdyttävä. Tarvitaan tehokasta vesipolitiikkaa ja se edellyttää myös hallinnoinnista puhumista. On löydettävä hyvä tapa jolla julkinen sektori, yksityinen sektori ja käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä. Tähänkin tullut tekemään tarkistuksia. Lopuksi olen yhtä mieltä valmistelijan kanssa naapuruspolitiikasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Nämä ovat todellakin hyvin tärkeitä. Vuosituhatta tavoitteet vievät meitä oikeaan suuntaan ja kannustavat meitä menemään vielä pidemmälle. Haluaisin nyt tässä korostaa Välimeren aluetta Välimeren unionin osalta Gazaan ollaan puuhaamassa suolan puhdistuslaitosta. On tärkeää, että meillä on elin, joka huolehtii vedestä. Sitä on tote- tuettava. Se auttaa myös rannikkoalueen valtioita neuvottelemaan ja tekemään yhteistyötä. Vesi on potentiaalista rauhantuoja. Sitä näkökohtaa ei pidä sivuuttaa. Kiitoksia. Grazie, kollega Franco. Kiitoksia, kollega Franco. Seuraavana Jerek. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze stało się. On erittäin hyvä asia, että me käsittelemme näin tärkeää kysymystä. Nimittäin ilman vettä ei ole elämää. Hyvät naiset ja herrat, vesi on julkinen hyödyke ja kaikilla täytyisi olla vettä riippumatta tulotasosta ja veden täytyisi olla hyvälaatuista. Tähän tarvitaan investointeja, julkisia investointeja. Me tarvitsemme eh, vesivarojen kestävää hallintaa. Toiseksi, kun puhutaan yks, yksityistämisestä, niin sen ei tulisi johtaa markkinamonopoliin. Veden tulisi olla julkinen hyödyke. Sitten kolmanneksi. Hyvin usein on ollut tulvavaroituksia jäsenvaltioissa viime vuosina, ja meidän tulisikin analysoida tulvien syitä. Meidän täytyisi myös kiinnittää huomiota naapurimaihin, Euroopan unionin naapurimaihin, koska vesi liikkuu rajojen yli. Puhun tässä ennen kaikkea Puolan ja Ukrainan välisestä rajasta. Mitä Euroopan aavikoitumiseen tulee, me olemme kuulleet muun muassa Espanjasta raportteja aavikoitumisesta. Ja Puolassa on sitten erityyppisiä ongelmia ja meidän täytyy todellakin toimia. Meidän täytyy puuttua kiireesti tilanteeseen. Euroopan unionin tulee puuttua tilanteeseen. Euroopan unionin kohesiorahaston kohesiorahasto tulisi ottaa käyttöön, jotta voitaisiin rahoittaa vesiinfrastruktuureja paremmin kuin tähän asti. Kyllä teihinkin voidaan investoida, mutta tähän me, nyt ei ole investoitu veteen, vaan paljon enemmän teihin ja teidän rakentamiseen. Kiitos. Grazie, la collega Udi. Kiitoksia sitten Odi. Merci, madame la présidente. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Et dire également euh, à Gaston. Ensimmäiset äh, sanat ovat äh, nyt äh, valmistelijalle. Haluaisin myöskin Gaston Frankulle sanoa, että jaan kaikki nämä mielipiteet, joita hän tässä äsken ilmaisi. Itse omalta osaltani haluaisin sanoa kolme huomiota. Uskoisin, että kun otetaan huomioon väestön kasvu ja kehityssuunta maailmassa, nyt on aika luoda eurooppalaista vesipolitiikkaa. Me olemme hyvin aurinkoinen maanosa ja saamme kuitenkin paljon sadettakin. Meillä on paljon meriä ja valtameri ja on mahdotonta ajatella, että me käyttäisi kaikkia näitä rikkauksia moottorina kun ratkotaan vesiongelmia maailmassa. Kun ajatellaan tilannetta, äh, maailmassa on 800 äh, miljoonaa henkilöä, jotka eivät saa vettä ja usein ihmiset joutuvat taistelemaan ja jopa tappavat toisiaan veden vuoksi. Kun ajattelemme omaa maanosaamme, mielestäni meidän on aika uudelleen arvioida vesidirektiiviä. Tämä direktiivi on äh, rangaissut hyvin paljon maatalous alueiden tilannetta. Esimerkiksi ajattelen Ranskan keskiylänköä, jossa on paljon altaita. Näitä altaita ei tarpeeksi käytetä hyväksi, sillä meillä on hyvin paljon erilaisia ekologisia ja ympäristöllisiä rajoituksia, jotka hankaloittavat niiden vesivarojen käyttöä. Meillä on Makianveren kaloja ja me tarvitsisimme politiikkaa, niiden käytön suhteen, mutta näiden altaiden äh, hallinnoijat voivat kertoa, että he ovat menettämässä rohkeutensa äh, erilaisten säädösten, Euroopan unionin tason ja kansallisten säädösten vuoksi. Haluaisin myöskin sanoa, että tämä liittyy nyt infrastruktuureista tehtyyn huomioon. Meillä on hyvin suuri projekti olemassa Honjoen suhteen valtava projekti vesien käytön suhteen. Siellähän on valtavia vesimääriä, jotka tulevat alpeilta, ja tarkoitus olisi ottaa Honesta vähän vettä ja viedä sitä Barcelonan alueelle, ja tämä projekti on kuitenkin jäädytetty erilaisten ympäristöongelmien ja jonkinlaisten vihreiden kuoriaisten tai hämähäkkien suojelun vuoksi Mielestäni olisi hyvin tärkeää, että meillä olisi eurooppalaista vesiinfrastruktuuria. Ja haluaisin pyytää komissiota, että se ajattelisi eurooppalaisen vesi järjestön perustamista, joka pyrkisi varmistamaan kaikille kansalaisille, missä tahansa he sitten ovatkin Euroopassa, sen, että he saisivat vettä joko sisäaltaissa tai sitten merivettä, josta on poistettu suola, jotta Euroopan unioni olisi, sanoisin, maailman johtava tekijä kaikessa tässä vesipolitiikassa. Tämä äh, mietintö on hyvin tärkeä asia. Äh, parlamentti voi ilmaista poliittisen tahtonsa. Ja on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni olisi esimerkillinen vesipolitiikassa. Kelly. Kiitoksia sitten herra Kelly. Uh, uh, Kiitos erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Vesi ja ilma, ilman niitä emme voi elää, mutta otamme kuitenkin ne itsestään selvyytenä. Meidän tulisi kuitenkin keskittyä niihin. Minun maassani sataa paljon. Ja jos nyt sitten erotetaan, että vedestä pitäisi maksaa, niin kukaan ei oikein suhtaudu siihen kovin myönteisesti mutta ehkä sitä sitten arvostettaisiin enemmän ja käytettäisiin väärin esimerkiksi autonpesuun ja puutarhan kastelemiseen. Se, mitä herra Chichester sanoi vesivoimasta, se on erittäin tärkeää. Kun puhumme uusiutuvista energiamuodoista, niin meidän täytyy se keskittyä siihen. Siihen ei ole keskitytty tarpeeksi. Tämä on asia, jota voisi tarkastella. Mitä kierrätykseen tulee, se on asia, jota täytyy sitten tukea veden suhteen. Ja sitten matkailu ja vesi. Jos tarkastellaan hotellien määrää, niin siellä varmasti käytetään hyvin paljon turhaan vettä. Ehkä tarvittaisiin joku koulutusohjelma, jonka avulla sitten voitaisiin puuttua siihen, että kansalaiset toivoisivat vastuun tuntoisesti. Että kiinnitettäisiin huomiota siihen, mitkä varat ovat vähissä. Joten me voimme tehdä hyvin paljon. Mutta meillä täytyisi kuitenkin olla tavoitteena se, että vähennämme vesivuotoja. Puhutaan todellakin 50-70 prosentista. Vesi menee tästä täysin hukkaan ja siihen tulisi puuttua. Grazie, kollega Kelly. La parola kollega Rubik. Kiitoksia sitten kollega Rubik. Joo, danke, Frau Vorsitzende. Ich glaube... Kiitos puheenjohtaja vesilainsäädäntö todellakin antaa suuria mahdollisuuksia, mitä uusiutuviin energiamuotoihin tulee. Ja tämä on ympäristövirastolle ja kaikille vastuuhenkilöille erittäin tärkeää. Tulisi pohtia, miten kaikki osapuolet voivat voittaa, miten ekologiset kysymykset voidaan liittää talouskysymyksiin. Esimerkiksi vesipuitedirektiivissä Puhutaan muun muassa kalakannoista, mitä teknologisia mahdollisuuksia on yhdistää muun muassa se, että käytetään vettä optimaalisesti, mitä uusiutuviin energiamuotoihin tulee, ja toisaalta tarvitaan sitten myös ympäristöehtojen optimointia. Komission sitten tässä vielä kertoa enemmän siitä, mitä vaihtoehtoja meillä on antaa uusiutuvien energiamuotojen tuottajille. Ensin pitäisi parantaa ekologista tilannetta, mutta toisaalta kuitenkaan nyt sitten ei pitäisi tuhlata vettä aivan turhaan. Mielestäni meidän tulisi tehdä aloite sen suhteen, miten voidaan käyttää vettä sataprosenttisesti voimaloissa – Eli että emme käyttäisi ainoastaan perinteisiä teknisiä ratkaisuja, vaan myös uusia ja miten tämä voitaisiin taata. No sitten viimeinen kohta. Me tarvitsemme myös osmoosivoimaloita, missä vakea vesi juoksee mereen, syntyy kemiallinen prosessi, josta voitaisiin saada energiaa. Eli pitäisi äh, pohtia sitä, miten tämän makean ja suolaisen veden sekoittuminen voidaan käyttää hyväksi. Monet suuret kaupungit ovat jokien varrella, meren äärellä, joten tämä olisi varmasti yksi tapa käyttää uusiutuvia energiamuotoja. Ja komissio ja virastot, jotka ovat vastuussa kestävästä kehitystä, kehityksestä. Ne voisivat tehdä tällaisen listan, miten näitä voitaisiin toteutua. Eli mikä on tärkeintä ja mikä täytyy tehdä vasta sitten, kun se on todella tarpeellista. Kiitos. Grazie, loro sono terminati. Kiitoksia. Tähän päättyivät nämä puheenvuorot. Pascal Jean, komissio. Il n'y a pas. Euh, rapporteur. Ei olekaan komissiolta esittelijä. Yes, thank you, Madam Chairman. And, um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja osallistumisesta. Selkeästikin tässä tein nimittäin muistiinpanoja. Toivottavasti kollega Simanski pystyy nämä lukemaan, mutta selkeästikin kollegat ovat paljon ajatelleet näitä kysymyksiä sitä, kuinka voimme vesivarojen hallintoa parantaa. Me olemme varmastikin kaikki samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin tärkeä resurssi, joka on meille välttämätön, välttämätön elämälle ja meidän elämän tavallemme. Haluaisin kiittää tässä herra Srakaria näistä hyvistä ehdotuksista. Ne ovat oikein hyviä, tuovat asian tärkeyden esiin. En nyt niitä kaikkia pysty käymään läpi, sillä tässä oli lista ajatuksia. Mutta voisin valita kysymyksen veden jakelussa tapahtuvista vuodoista. Selkeästikin parempi jakeluverkosto, sellainen kuin Euroopassa äh, tai jäsenmaissa on, on jotakin, missä me emme voi hyväksyä tällaista veden menettämistä tai vuotoja. Mutta monissa tapauksissa, monissa jäsenmaissa putkit saattavat olla 100 tai 150 vuotta vanhoja ja ei ole yllättävää, että aika on tehnyt tehtävänsä, joten me tarvitsemme uutta infrastruktuuria. Nämä putkethan ovat maan alla ja ihmiset eivät siksi helposti ymmärrä ja huomaa näitä vuotoja ja veden menetystä. Se ei ole yllättävää, mutta on hyvin yksinkertainen eh, teknologian ratkaisu olemassa kuitenkin tämän resurssin suojelemiseksi. Herra Gerg, te olette tyytymätön yksityisen ja julkisen tilanteen suhteeseen. Monissa maissahan tällainen tilanne todella on. Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme huomanneet, että kun veden tarjoaminen on eroteltu muista kunnallisista palveluista, ja kun se on hyvin tiukasti säädellen yksityistetty, saadaan joitakin yksityisen sektorin tehokkuuden hyviä puolia esiin. Ja samaan aikaan voidaan säilyttää julkisen sektorin tyypillinen turvallisuus säätelyn kautta. Tämä on mahdollisuus ratkaista ongelmat liittyen hintaan, veden tuhlaantumiseen ja infrastruktuurikysymyksiin, siis julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö voi toimia hyvin. En minä haluaisi sitä sulkea pois. Olen edustaja Odin kanssa samaa mieltä siitä, mitä tulee veden saantiin, jos ihmisiltä puuttuu vettä. Se tarkoittaa sitä, että teollisuus ja yhteiskunta ovat epäonnistuneet ja tämä on jotakin, mihin meidän pitäisi puuttua. Sillä ei ole mitään epäilystä siitä, että kaikki tarvitsevat vettä. Näen kyllä, miksi ö, tässä pyydetään Euroopan unionin tason lähestymistapaa, mutta ongelma on se, että meillä on tällaisia jokiin perustuvia järjestelmiä ei varmaan kenelläkään ole koko maan kattavaa kansallista vesiverkostoa. Meidän täytyy hyväksyä siis, että on valtavia kuluja, jotka liittyvät tällaisiin verkostoihin, valtavia investointikuluja, jos halutaan liittää verkostoja yhteen, kun putkistoja pitää uudistaa ja niin edespäin. Siis tämän vuoksi minun mielestäni ei olisi toivottava tavoite eh, säädellä näitä epätasapainoisuuksia tällaisin tavoin. Me tiedämme kaikki tämän omissa maissamme. Mein, minunkin maassani on joillakin alueilla hyvin paljon vesivaroja ja toisilla alueilla kuivuutta. Tämä on tosiasia, se on ehkä vaikea ymmärtää. Haluaisin kiittää kollegoja tässä edustaja Rubikin ehdotus siitä, että me tarkastelisimme vesivarojen hallintaan liittyvää teknologiaa. Tämä on hyvä ajatus, sillä se viittaa Erasmuskin huomioon siitä, kuinka tärkeää tutkimus on tällä alalla. Voimme ajatella, että vesi- ja vedenjakelu on hyvin matalan teknologian ala, mutta kuitenkin on paljon asioita, joita voitaisiin tehdä innovaation kautta, jotta voisimme parantaa veden hallintaa ja jotta voisimme taata veden puhtauden, sehän on ehdottoman tärkeää. Uskon, että tässä olivat kaikki huomioni ja nyt annan herra Symanskille nämä huomiot ja haluaisin kiittää teitä vielä kerran. Kiitoksia. Grazie, kollega Chichester. Io vi informo che... Kiitoksia, Chichester. Sitten kerron, että 12.4. kello 12 on tarkastusten jättämisen määräaika. Sitten seuraava kohta. Ines Kristina Zuber puhuu meille sosiaalisia muutoksia ja innovaatiota koskevan Euroopan unionin ohjelmasta. Um, ehm, brigada, signor Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä komission asetuksen tarkoituksena on perustaa ohjelma, tai tämä on ainakin tavoitteena, saada siis aikaan ohjelma, joka suosisi sosiaalista, sosiaalisia muutoksia innovaatioita ja keskittyisi työpaikoille Progress Eures ja Euroopan mikrorahoitusjärjestelmän pohjalta. Tämä viimeinen luotiin vuonna 2010. Tämä on hieman monimutkainen juttu. Ja me käsittelemme tätä tietenkin ITRE-näkökulmasta. Ja vaikka tämä asia toki liittyy tiiviisti työllisyyden edistämiseen. Val, tässä lausunnossa keskitymme kuitenkin kolmelle näkökohdalle. Ensinnäkin rahoituksen saaminen mikroyrityksille. Olemme sitä mieltä, että tämä mikroyrityksille tarjottu luotto varsinkin näin vaikeina aikoina ja työttömyyden vallitessa, niin luoton avulla mikroyritysten pitäisi pystyä olemaan kestäviä, mutta sen lisäksi sillä olisi pyrittävä modernisoimiseen ja tekniikan omaksumiseen. Pekoyritysten modernisointi on aivan välttämätöntä, jotta nämä yritykset voisivat olla riippumattomia isommista yrityksistä ja jotta ne voisivat saada rahoitusta. Teknologinen innovointi on hyvin tärkeä kysymys ajatellen näiden mikroyritysten ja pekoyritysten kilpailukykyä. Toinen tärkeä kysymys koskee työpaikkojen luomista. Se on sidottava uusien pätevyyksien kehittämiseen, jotka liittyvät työllisyyteen ja sosiaalipolitiikkaan, teollisuuspolitiikkaan ja rakennepolitiikkaan, joilla tuetaan siirtymistä kohti tehokasta resurssien käyttöä ja vähähiilistä toimintaa. Nämä ovat meidän ehdotuksemme. ottaen huomioon työllisyysongelmat, olemme sitä mieltä, että komission ehdottamat resurssit olisivat niin, että viidestä kym- että meillä olisi tämä progressin 50 prosenttia ja 30 prosenttia mikrorahoitus järjestelystä. Tätä me ehdotamme. PK-yrityksillä, olkaa hyvä. Grazie. La parola, collega. Kiitoksia sitten kollega Ryby. Ja, danke for... Kiitos, rouva kollega. Euroopan unionin sosiaalinen ulottuvuus ja innovaatio siinä on suuressa asemassa ennen kaikkea, kun puhutaan työttömyydestä. Nuoret kärsivät työttömyydestä eniten ja täytyy todeta, että meidän täytyy ponnistella enemmän sen eteen, että saamme enemmän nuoria yrittäjiä, kannustimia näille, jotta koulutetaan työnantajia, jotta saadaan aikaiseksi myös parempia työpaikkoja ja parempia palkkoja. Siksi mielestäni tässä mietinnössä tulisi pohtia sitä, että eikö sosiaalisia oikeuksia annettaisiin myös nuorille yrittäjille me olemme kuulleet, että 85 prosenttia uusista työpaikoista syntyy nuorissa yrityksissä, jotka on juuri perustettu, jolla on hyvä ajatus. Jos nyt nuori nainen ottaa riskin ja ryhtyy yrittäjäksi. Tähän liittyy totta kai pääomariski, mutta myös henkilökohtainen riski, koska kun on yrittäjä, tietysti on myös paljon vastuuta ja tämän täytyisi näkyä myös palkoissa. Totta kai täytyy olla myös tämmöinen lisä, koska tässä ryhdytään taloudelliseen riskiin. Ja sitten myös niin no, nämä komponentit ovat erittäin tärkeitä, kun puhutaan menestyksestä. No sitten totta kai täytyy myös katsoa, mitä tapahtuu, jos nuori yrittäjä epäonnistuu, jos tapahtuu konkurssi, mitä me sitten voimme tehdä tässä tilanteessa, mitä me tarjoamme näille rohkeille nuorille yrittäjille, minkälaisia takuita voimme antaa heille. Ja ainakin tässä pitäisi sopeuttaa muuttaa lainsäädäntöä, koska kaikille pitäisi olla sosiaalista turvaa, jotka ryhtyvät yrittäjiksi. Ja Euroopan komission täytyisi tehdä aloite tämän asian suhteen, miten tämä sosiaalinen ulottuvuus otettaisiin huomioon ennen kaikkea, jos jokin menee pieleen, että miten yhteiskunta tukee tällaisia henkilöitä. Joten tämän asian suhteen meidän varmasti tulisi toimia ja olen erittäin iloinen, että tämä asia on tänään esityslistalla. Kiitos. Grazie, collega Rubik. Non ho più nessun iscritto. Kiitoksia. Muita puhujia ei listalla ole. Komissio, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Päivää vain kaikille. Hyvät edustajat. Haluaisin vastata joihinkin asioihin, joihin valmisteli viittasi. Mikroyritysten luoton saanti ensinnäkin ja toisekseen työllisyyden työpaikkojen luominen ja se, missä määrin tällä välineellä voidaan sitä edistää. Ja sitten vielä lopuksi työttömyys ja se, kuinka tällä välineellä voidaan työttömyyttä torjua. Ensinnäkin mikroyritysten luotonsaanti ensimmäisenä kohtana. Kyseessä on todellakin yksi tämän välineen ehdottomista toimista, erityisesti mikrorahoitus ja sosiaalinen kumppanuus osassa. Tärkein välineen tavoite on sosiaalinen osallisuus ja työllisyys vaikeassa asemassa olevalle, oleville ihmisille niin, että ei ole mitään päär, varsinaisia prioriteetteja tässä välineessä koskien pk-yrityksiä, siis pieniä ja keskisuuria yrityksiä. PK-yritysten luomista varten on muita yhteisöllisiä välineitä. Ja tämä, tämä väline PSI, tämän tärkein tavoite ei ole PK-yritysten palvelu. Tässä mielessä. Täällä on joitakin tarkistuksia, joilla näyttää, näyttää siltä, että niillä muutetaan ehdotusten, ehdotuksen suuntaa PK-yritysten suuntaan. Tämä ei ole meille, meidän mielestämme hyvä, koska siitä aiheutuu päällekkäisyyttä muiden välineiden kanssa. Esimerkiksi tämä väline, joka on luotu erityisesti PK-yrityksiä tukemaan ja jota on ehdotettu tulevien rahoitusnäkymien puitteissa. Sitten mitä tulee työllisyyden luomiseen, erityisesti vahvan potentiaalina alan työpaikkojen luomiseen, on todella niin, että tämän ohjelman avulla voidaan tutkimusten ja mm, ehdotuskutsujen kautta tunnustaa alueita, jotka saattavat olla tulevan kasvun potentiaalisia lähteitä, vihreitä työpaikkoja, informaatiotekniikkaa tuottavia työpaikkoja ja niin edelleen. Muun muassa Progresso-ohjelman osa- osalta voisimme tunnistaa tämän tyyppisiä toimia. Tämä toki liittyy tähän huoleen, jonka valmistelija mainitsi, koskien sitä, että olisi pohdittava näitä aloja, joilla on paljon potentiaalia ja kuinka ne me voidaan tunnistaa. Haluaisin todeta, että kyseessä on tässä väline, jota hallinnoidaan suoraan, jossa summat ovat suhteellisen pieniä verrattuna muihin välineisiin, kuten Euroopan sosiaalirahastoon tai, tai aluekehitysrahastoon. Näillä on paljon merkittävämmät varat käytössään tämän tyyppisen toiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Olemme siis tehneet tässä selkeän erottelun tämän pienen yhteisöllisen välineen välille, jonka avulla voidaan todella panna, käynnistää tutkimuksia ja, ja kiinnostuspuntia ja sitten toisaalta on, toimia kansallisella tasolla, johon tarvitaan paljon merkittävämpi maan kriittinen massa. Ei siis pidä sotkea toisiinsa näitä välineitä. Kyseessä on tässä nyt pieni yhteisöllinen väline, sitten on paljon, paljon vahvempia välineitä, kuten Euroopan sosiaalirahasto tai Euroopan aluekehitysrahasto ovat sellaisia, joilla voidaan tehdä paljon enemmän tiettyjen toimintalohkojen tukemiseksi. Enfin, euh, pour, euh, pour euh, terminer sur la... Lopuksi vielä tästä työttömyyskysymyksestä ja käytettävissä olevista resursseista ja sitä ehdotuksesta, että tarkistettaisiin eri ohjelman akseleiden prosenttimääriä. Tässä ohjelmassa todellakin on, niin kuin esittelijä sanoi, tässä on kolme ikään kuin akselia, erillistä akselia, jotka kuitenkin on yhdistettävissä. Ensimmäinen on olemassa oleva väline, Progress, toinen väline on EURES ja viimeinen on tämä mikrorahoitusjärjestely. Ymmärrän, että valmistelija ehdottaa tarkistusta, jolla muutetaan kahden akselin budjettia niin, että vähennetään progressia ja lisätään mikrorahoitus- ja sosiaalinen yrittäjyyslohkoa. Komission ehdotuksessa haluttiin kuitenkin varmistaa tietty jatkuvuus. Teimme toki pieniä päivityksiä ja muutoksia ja toimi uutuuksia mukaan. Tästä syystä tämän budjetin jakolohkojen välillä heijastelee tietyssä määrin nykytilannetta. Valmistelijan ehdotuksessa taas, kun siinä vähennetään yhden merkitystä toisten hyödyksi, tietenkin ilmiselvästikin johtaisi siihen, että tietyt olemassa olevat toimet progressohjelmasta katoaisivat. Meidän käsittääksemme tämä ei ole välttämättä hyvä lähestymistapa. Tämän osoitti myös se väliarviointi Progress-välineen osalta. Tämä oli todella hyödyllinen, tehokas väline. Ja välivaiheen kertomus on myöskin toimitettu Euroopan parlamentille, työllisyysvaliokunnalle. Ja kehottaisin valmistelijaa ja muita kiinnostuneita tutustumaan tähän välikertomukseen. Siinä hyvin yksityiskohtaisesti kuvaillaan progressvälineen tuomat hyödyt ja meidän käsittääksemme komission näkökulmasta se, peru, se oikeuttaa kyllä progressin budjetin säilyttämisen. Tässäpä taisi olla kaikki. Ehkä vielä viimeinen asia. Valmistelija täällä viittasi siihen, että väline on jossain määrin monimutkainen – koska siinä yhdistetään kolme olemassa olevaa välinettä. Meille tämä on oikeastaan yksinkertaistamiseen pyrkivä toimi. Nämä kolme olemassa olevaa välinettä pyrkivät samantapaisiin tavoitteisiin, ja nämä kolme välinettä ovat kaikki suoraan hallinnointia edustavia välineitä, ja nyt on tehokkaampaa toimia niin, että ne kootaan yhteen. Ne, jotka teistä hän tuntevat näitä välineitä, varmastikin ovat havainneet, että niillä on yhteisiä tavoitteita, mutta myös samankaltaisia säännöksiä, joten me tässä todella pyrimme pikemminkin yksinkertaistamaan kuin monimutkaistamaan asioita. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie. Una considerazione. Kiitoksia sitten vielä kollega Odi. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämä ei ole tavan mukaista, olen pahoillani, mutta minulle tuli komission puheenvuoron jälkeen äh, vielä mieleen eräs asia. On hyvä, että komissio tekee yksinkertaistamista. Tämä on hyvä uutinen. Minulla oli vain yksi reaktio. Minä olen sitä mieltä, että asetuksen Otsikko sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta annettu asetus. Mielestäni tässä on nyt ohjelman suhteen jonkinlainen ero. Tässä puhutaan ohjelmista ja minä kyllä välttäisin itse sitä, että luomme nyt liikaa erilaisia nimityksiä ja nimiä, muutenhan me emme enää loppujen lopuksi tiedä, missä olemme menossa ja, ja kuka tekee mitä. Tämä on nyt määritelmän suhteen huolestuttavaa. Artikla 2. Komissio ehdottaa, että he tekevät määritelmän sosiaaliselle yritykselle. Sosiaalinen yritys on yritys, jonka tarkoitus on luoda sosiaalista vaikutusta eikä niinkään tuottaa voittoa omistajilleen. Nyt suoraan sanottuna me kaikki poliittiset ryhmät olemme olleet samaa mieltä siitä, että teemme sosiaalisen talouden parissa töitä ja tässä meille selvitetään, mikä ero on sellaisilla yrityksillä, jotka ovat voittoa tuottavia tai tavoittelevia ja toisilla, jotka ovat yhteiskunnallista hyötyä tavoittelevia. Minä en hyödyksy tällaista määritelmää. Kyllä tällaisten yritysten suhdella, jos sanotaan, että ne ovat vastuullisia, niin tämähän saa sitten sellaisen ajatuksen aikaan, että toiset yritykset, jotka tavoittavat voittoa, eivät ole vastuullisesti toimivia. Minä en tätä hyväksy. Mielestäni tämä on erittäin mm, kympelöä tällainen määritelmä luoda. Meillä on jo ajatuksena puhua talo- yhteiskunnallisesta taloudesta, ja tämä yhteiskunnan talous ö, on jotakin, minkä suhteen kaikki ihmiset olivat sitten samaa mieltä, osuuskunnat ja niin edespäin. Esimerkiksi Crédit Agricole, joka on suuri ähm, asiakkaitaan hyödyttävä yritys. Näinhän te sanotte, että ähm, tämän tyyppinen yritys on yritys, joka hyödyttää asiakkaitaan. Kyllä me ymmärrämme tämän. Tästä tämä on yhteisötaloutta, mutta tällainen yhteisöyritys, ainakin sellaisena kuin te sen määrittelette, niin tämä aiheuttaa meillä varmastikin väittelyä. Siitä pitäisi puhua enemmän. Grazie questa considerazione, collega Uber. La collega... Kiitoksia sitten kollega Zuber. Obrigada. Uh, só para esclarecer uma questão, é nós uh, também acompanhamos. Niin, kiitoksia. Haluaisin eh, täsmentää yhden asian. Ensimmäinen Progress on saanut myönteisen arvion. Minä sanoin vain, että näissä puitteissa, kun työttömyys kasvaa, voitaisiin ehkä harkita varojen uudelleen kohdentamista, mutta oli miten oli. Olemme nyt panneet muistiin nämä eri puheenvuorot täällä. Se on hyödyllistä keskustelua varten jatkossa. Kiitoksia. Grazie. Allora anche qui volevo informare. Kiitoksia. Tässäkin määräaika tarkistuksille on 12. huhtikuuta kello 12. Nyt puheenvuoron saa kollega Kovaks. EUn ja Venäjän välinen sopimus, olkaa hyvä a elnök asszony. A rövid indoklással szeretném kezdeni mondandómat. Azok, amelyek az Orosz Föderációba... Sijoittajat, jotka tuovat autojen osia komponentteja Venäjältä, heillä on tuulialennuksia, tuotetuulialennuksia, mutta sen sijaan olisi täytettävä tietyt velvoitteet koskien paikallista sisältöä ja muuta lokalisointia, on vaarana, että nämä investoinnit saattavat johtaa tuotannon siirtämiseen pois EUn alueelta. Ja tämän riskin vähentämiseksi Euroopan komissio on neuvotellut Venäjän federaation kanssa eh- ehdotuksessa käsiteltävästä sopimuksesta, ja se on juuri tämän ehdotuksen aiheena. Tässä sopimuksessa haluttaisiin taata, että Euroopan unionista tulevat tuotteita, jotka on tarkoitettu Venäjän federaatiolle. Kyseessä moottoriajoneuvojen osat ja komponentit. Että nämä eivät vähentyisi ja taattaisiin, että nämä että jos näiden osien ja komponenttien vienti laskee, Venäjän federaation on sallittava EU-sta peräisin olevia osia ja komponentteja tuotava sinne alennuten alennetuin tuontitullein EUn viennin vähenemistä vastaavan määrän verran. Korvausmekanismi käynnistyy, jos soveltamisellaan kuuluvien tuotteiden EUn viennin arvo laskee käynnistysvuonna yli 3 prosenttia alhaisemmaksi kuin toinen tai molemmat liitteessä kolme vahvistetuista asiaan kuuluvista raja-arvoista – Kunkin kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä maaliskuuta sopimuspuolet tarkastelevat uudelleen soveltamisalan kuuluvia tuotteiden EUn viennistä tehtyjä edellistä kalenterivuotta koskevia tilastoja. Venäjä toimittaa EUlle tämän sopimuksen 10 artiklan mukaisesti kuukausittain kauppatilastot alkaen tammikuussa 2012 harjoitettua kauppaa koskevista tilastoista. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat vaihtaneet kirjallisen ilmoituksen, jossa vahvistetaan niiden saaneen päätökseen omat sisäiset menettelynsä tai muuna sopimuspuolten sopimana päivänä, mutta ei ennen päivää, jona Venäjän federaatio liittyy maailman kauppajärjestöön. Sopimus on voimassa ensimmäiseen päivään heinäkuuta 2018 tai siihen päivään asti, jona Venäjä on poistanut kaikki VTO-sopimuksen valtaiset kohdat autoteollisuuden investointiohjelmastaan sen mukaan, kumpi tapahtuu myöhemmin. Minun mielestäni tätä kaikkea on tuettava, koska Euroopan unionin sijoittajilla – on täysin oikeus saada tiettyjä takeita ja varmuus omista vientimahdollisuuksistaan. Tilanne on nyt tämä. Jos teillä on tarkastuksia, niin otan ne huomioon. Grazie. La parola collega Gerek. Kiitoksia sitten kollega Gerek. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Unia Europejska... Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Euroopan unioni on huomattava autoviejä ja se vie myös paljon auton osia ja komponentteja. Puhutaan noin 9 miljardista eurosta kaiken kaikkiaan Venäjälle yksinomaan. Tullit ovat alhaisia. Tässä on vaarana se, että yritykset siirtyvät. Tässä onkin kompensaatiomekanismi. Venäjä tuo Euroopan unionista osia ja komponentteja ja pienentää myös tulleja. Tämä liittyy talukohin 1 ja 2. Ja tässä puhutaan 3 prosentin kynnyksestä. Tässä sopimuksessa otetaan huomioon myös, mitä tapahtuu, jos lasku on suurempi kuin, tai pudotus on suurempi kuin 25 prosenttia. Siirtymäkohdalla vuoteen 2018 asti yritykset saavat vielä valtion tukea ja tämä tietysti vaikuttaa kilpailukykyyn. Venäjä toki yrittää vähentää työttömyysastettaan. En tiedä, tuleeko tämä sopimus nyt auttamaan meitä. Mielestäni se on hyvä sopimus Euroopan unionille, mutta Venäjän täytyisi allekirjoittaa se. Ja tässä kysymys kuuluu, kysyäkin, Koskeeko tämä ainoastaan Venäjän federaatioita mutta vai oliko myös valko ja Kazakstania ja näiden kolmen tullialuetta? Eikö ehkä olisi parempi, että tässä viitattaisiin niin EUn alueeseen eikä niinkään yksittäisiin maihin? Mielestäni tämä kohta tulisi selventää. Sitten vielä yksi kohta. Mikä on pohjana kynnykselle taulukossa kolme? Tällaisessa kansainvälisessä teknisessä sopimuksessa on huono asia, että Euroopan unioni ei ole vaatinut mitään standardeja niin kuin se yleensä vaatii. Standardeja, joita vaaditaan eurooppalaisilta yhtiöiltä. Kiitos. Grazie. Non c'è nessun altro iscritto parlare. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Onko komissio paikalla? Ei ole. Ei ketään. Mikäli Kovaks haluaa vielä loppusanat, niin teillä puheenvuoro. Kiitoksia. Haluaisin vastata kollegalle. Tietääkseni tämä sopimus koskee vain Venäjän federaatiota ei valko Kazakstania ja muita alueita. Mutta jos puhumme tästä Eurasian unionista, me voimme ehkäpä ajatella, että tulevaisuudessa tämä toimi laajennettaisiin sitäkin koskevaksi. Kiitoksia tästä huomiosta. Otan sen ylös. Tämä oli hyvä huomio koskien näitä toimia. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Kovac. Ja tässäkin tapauksessa tarkistusten määräaika on 26. maaliskuuta kello 12. Sitten vielä jotakin tietoja ennen kuin teidät hyvästelin. Yhdeltä iltapäivällä oli koordinaattorin kokous siellä päätettiin, että pyydettiin Kyproksen valtuuskuntaa, pyydettiin rakenneltua vuoropuhelukomission kanssa ja tapaamista digitaalisesta agendasta 21. kesäkuuta. Myös tutkimuksia pyydettiin Kosakin valtuuskunnan osalta. Edelleen pyydettiin osallistumista ilmastonmuutoskonferenssiin syyskuussa 2012 ja sitten oma mietintö menettiin energiatiekartasta 2050 EFD-ryhmälle. Seuraava kokous. Valiokunnan kokous on 23. huhtikuuta kello 15-18.30 ja 24. huhtikuuta sekä aamu- että iltapäivät. Mutta meillä on myös tämän valiokunnan kokous yhdessä liikennevaliokunnan kanssa, yhteiskokous siis artikla 51 mukaisesti tiistaina 27. maaliskuuta kello 15-16.30 täällä Brysselissä siis aiheena on Euroopan yhteenliitettävyysmekanismi liikenteessä. Kiitoksia tästä päivästä ja näistä kolmestakin hyvin intensiivisestä päivästä näkemiin.